Nyt siirrymme tämän päivän esityslistan ensimmäiseen kohtaan. Herra Leskevitsius aloittaa neuvoston puolesta Eurooppa-neuvoston valmisteluja koskien 19.20. joulukuuta. Olkaa hyvä. Morning. Hyvää huomenta, puhemies. Arvoisat jäsenet, arvoisa komission varapuheenjohtaja. Olen iloinen voidessani osallistua tämän aamun kokouksen, joka koskee Eurooppa-neuvoston seuraavaa kokousta. Meillä on tiukka esityslista. Siellä on taloutta, puolustusta, talous- ja sosiaalipolitiikkaa muun muassa. Aloitan puolustuksesta. Ensi viikon keskustelu, joka koskee yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, on erityisen ajankohtainen. Keskustelua käydään neljä vuotta sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan ja taustalla on ähm, käs, tietty käsitys Euroopan arvosta. Tämä on erinomainen äh, mahdollisuus meille osoittaa Euroopan lisäarvo tai toisin sanoen korostaa sitä, mitkä ovat kustannukset, jos meillä ei olisi yhteistä Eurooppaa. Tämä on tämän parlamentin äh, sydäntä erityisesti lähellä oleva asia ja tämä tulee vaikuttamaan muiden parlamenttien kanssa keskusteluihimme. Puolustusrahoja leikataan jatkuvasti ja me taistelemme voidaksemme pysyä kilpailukykyisenä. Jos jäsenvaltiot harmonisoisivat puolustusvalmiuksiaan, voisivat käyttää varojaan tehokkaammin. Ja jos meillä olisi yhteinen lähestymistapa varojemme käytöstä ja ylläpidosta, niin jäsenvaltiot voisivat myös kansallisella tasolla hyötyä tästä. Esimerkiksi ilmatankkaus on hyvä esimerkki tästä. Yksikään jäsenvaltio ei voi yksin, eh, tai jäsenvaltiolla ei voi olla yksin varaa ylläpitää riittävää lentolaivastoa. Me ja kumppanimme, muun muassa NATO, ovat sellaisia kumppaneita, joiden, avu, joiden kanssa yhteistyössä toimijassa me voimme olla tehokkaampia, myös kustannustehokkaampia. Tämä pätee myös Euroopan puolustusteollisuuteen, meidän teknologiseen ja teolliseen mm, pohjaamme, joka on tällä hetkellä sangen tilkkutäkkimäinen. Jos me haluamme eh, turvata hankintamme, tarvitsemme enemmän yhteistyötä niin, että saamme aikaan kilpailukykyisemmän puolustusteollisuuden. Sehän kirvoittaisi myös innovaatioita ja kasvua ylipäänsäkin. Tietenkin valtioiden ja hallitusten päämiesten täytyy tarkastella myös laajempaa poliittista kuviota ja antaa osviittaa. Kuinka unioni voi vastata Euroopan uuteen geopoliittiseen ja ympäristölliseen ähm, tilanteeseen ja vastata erilaisiin haasteisiin, kuten kyberrikollisuuteen, merihaaste, mereltä tuleviin haasteisiin ja niin edespäin. Miten äh, Eurooppa voi kantaa vastuutaan turvallisuuden vaalijana ja rauhan ja vakauden vaalijana avainkumppaneiden kanssa? Äh, ensi viikon Eurooppa-neuvostossa luultavasti yksilöidään useitakin prioriteetteja, prioriteettitoimia, jotka äh, rakentuvat kolmeen akselin ympärille. Ensinnäkin meidän täytyy parantaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme vaikutusta ja näkyvyyttä. Unionin kyky tuoda yhteen koherentilla tavalla politiikkoja ja välineitä alkaen rahoituksesta, diplomatiasta ja niin edespäin, sitä voidaan vielä parantaa. Meidän täytyy kehittää puolustusvalmiuksiamme. Olen jo maininnut sen, että että jäsenvaltioiden yhteistyö on merkittävää. Meidän täytyy saada äh, edistystä, jotta voimme äh, parastaa äh, valmiuksia. Meidän se edellyttää yhteistyötä, valmiuksien puulaamista ja sitä, että olemme myös yhteyksissä avain kumppaniorganisaatioihin. Me teemme yhteistyötä sellaisten kuin Naton kanssa. Mitä tulee puolustusteollisuuteen, meidän täytyy parantaa synergioita Ähm, siviili- ja sotilastutkimuksen kanssa ja kansallisen ja EU-tutkimuksen kesken. Me voimme myös vähentää kustannuksia, kun harmonisoimme toimintaamme kehittämällä äh, puolustusteollisia standardeja ja sertifikaatiomenettelyitä niin, että voimme parantaa jo olemassa olevaa äh, kalustoamme. Tämä voisi parantaa myös pk-yritysten osaa. Nehän ovat näilläkin markkinoilla kasvun päätekijä. Hyvä puhemies, arvon jäsenet. Me olemme voineet todeta, että ähm, talous on pikkuhiljaa elpymässä, mutta työttömyysluvut ovat edelleenkin korkeat, emmekä voi olla tyytyväisiä toimintaamme, me, emmekä omahyväisiä. Me tarvitsemme lisää toimia. Kaikkien äh, hallitusten valtioiden täytyy seistä tämän myönteisen äh, kasvun takana ja pönkittää sitä. Ensi viikolla tulemme puhumaan myös talous- ja rahaliitosta. Tulemme tekemään arvioinnin eh, jäsenvaltioiden ja euroalueen taloudellisesta tilanteesta vuoden 2014 eh, vuotuisen kasvuraportin puitteissa jonka komissio tulee eh, julkaisemaan. Tulemme myös tekemään työtä, jotta voimme vahvistaa taloudellisen politiikkamme koordinaatiota talouspolitiikkamme koordinaatiota. Ja tästä pari sanaa. Kuten hyvin tiedätte, niin viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana taloushallinnon puitteita on parannettu merkittävästi. Tämä parlamentti on tukenut tätä työtä. Eurooppalaisen talouden ohjauskauden prosessi, joka on juuri alkanut vuodelle 2014, tuo yhteen taloushallinnon eri säikeitä, mutta meidän täytyy vielä parantaa koordinaatiomme tehokkuutta jäsenvaltioissa ja euroalueella. Jäsenvaltioiden täytyy sitoutua toteuttamaan suosituksia, jotka ovat omiaan vaalimaan kasvua. Eurooppa-neuvostossa tullaan siis keskittymään nimenomaan näihin asioihin. Me tulemme myös keskustelemaan äh, solidaarisuusasioista ja äh, sopimusjärjestelyistä. Niiden tulisi helpottaa uudistusprosesseja meidän tavoitteemme on parantaa demokraattista legitimiteettiä, tilivelvollisuutta ja yhteisten asioiden haltuunottoa. Sopimusjärjestelmät tulevat perustumaan olemassa oleviin menettelyihin ja ensi viikon Eurooppa-neuvoston oletetaan päättävän periaatteista, jotka tulevat olemaan näiden järjestelyiden takana talouden uudistus on kaikkien jäsenvaltioiden etujen mukaista, vaikka pitkän aikajänteen hyötyjä on joskus vaikea arvioida tässä ja nyt. Nämä sopimusjärjestelyt edellyttävät yhteisiä ponnistuksia meidän täytyy asettaa mittaus, mit, mittauskelpoisia kilometripylväitä etappeja, kun haluamme saavuttaa tavoitteemme. Tarkoitus on, tarkoituksena on se, että, että Eurooppa-neuvosto voi tehdä sopimu, yht, sa, saada aikaan yhteisymmärryksen niin solidarisuusmekanismeista kuin sopimusjärjestelyistä. Johtopäätökseksi vielä muutama sana emuun sosiaalisesta ulottuvuudesta ja pankkiunionin Ähm, aikaansaamisesta. Ensinnäkin emun sosiaalisesta ulottuvuudesta. Äh, Eurooppa-neuvostoon oletetaan tekevän päätös työllisyyden ja sosiaalisten indikaattoreiden tulostaulusta. Tavoitteena on se, että tämä tulostaulu sisällytettäisiin vuoden 2014 eurooppalaisen ohjauskauteen tähän hallinnolliseen sykliin. Kuitenkin sosiaalisten indikaattoreiden analysoinnin ei tulisi ähm, vesittää makrotalouden prosesseja. Me ei, nämä äh, makrotalouden ähm, indikaattorit ovat nekin erittäin tärkeitä, kun arvioidaan emua. Tämä kaikki liittyy myös pankkiunioniin, äh, toteuttamiseen. Pankkiunionin toteuttaminen on meidän ykkösprioriteettimme, jotta voimme jatkossa ää, luottokriisejä ehkäistä. Tarvitsemme yhden yhtenäisen valvontamekanismin, mutta meidän täytyy vielä tehdä työtä, jotta voimme saada aikaan ää, pankkiliiton. Tällä hetkellä olemme viimeistelemässä muun muassa talletussuojadirektiiviä. Puheenjohtajavaltio tekee kovasti työtä, jotta voisimme saada aikaan ö, yhteisen lähestymistavan tämän Single Resolution-mekanismin osalta. Muistan, että ei, tai että, että eilen ECOFIN-neuvosto keskusteli näistä asioista. Ja aivan kuten jo kerroin teille, me teemme kaikkemme, jotta saisimme työn valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Tiedän, että tekin tiedätte, kuinka tärkeä tämä asiakokonaisuus on ja kuinka tärkeää on saada aikaan yhteisymmärrys tämän lainsäädäntökauden aikana. Me joudumme myös tekemään vielä työtä, kasvu ja työ tilanteen parantamiseksi. Meillä on erittäin tärkeitä säikeitä tähän liittyen, muun muassa nuorisotyöllisyys. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä, jos haluamme luoda vaurautta ja tuoda, luoda työpaikkoja. Eurooppa-neuvostossa tullaan puhumaan myös Välimeren alueen muuttovirtoihin sen jälkeen, kun Lampedusan saaren edustalla olemme nähneet useita tragedioita. Komissio haluaa asettaa työryhmän, jossa, joka yksilöisi sitä, kuinka voisimme lyhyellä aikavälillä käyttää paremmin eurooppalaisia välineitä. Ja ylipäänsä pidemmällä aikajänteellä meidän tulisi pohtia maahanmuuttoasioita. Ensi kesäkuussa, kun tulemme keskustelemaan oikeuksien, vapauksien ja alueesta. Tulemme puhumaan nimenomaan maahanmuuttoasioista. Ja tuossa yhteydessä tulemme myös arvioimaan työryhmän äh, työtä. Viime viikolla myös oikeusministerit keskustelivat tästä asiasta ja Eurooppa-neuvoston ähm, odotetaan käsittelevän myös laajenemiskysymyksiä. Ja tulemme myös keskustelemaan energianeuvoston töistä. Tarkoitus on luoda yhteiset energiamarkkinat ja va- tarkoitus on myös vahvistaa energiapolitiikkamme ulkoista ulottuvuutta. Tähän liittyy, näihin asioihin liittyvät raportit tulevat tuomaan pökköä tulevien keskusteluiden pesään, kun haluamme keskustella energia, energiahuoltovarmuudesta jatkossa. Arvoisat kuulijat, syys, joulukuun Eurooppa neuvostossa tullaan keskittymään nimenomaan työpaikkojen kasvun luomiseen ja kilpailukyvyn paranemiseen. Odotamme rakentavia keskusteluita ja sellaista kokousta, joka saa aikaan, jossa saadaan aikaan tulosta joka osoittaa, että Eurooppa saattaa olla, Eurooppa tulee tekemään eron. Kiitos. Kiitos Leskevicius ja seuraavaksi komission puolesta herra Sefcovic. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Komission puheenjohtaja Barroso olisi halunnut olla täällä tänään tässä merkittävässä keskustelussa. Hän yleensä tulee paikalle ennen jokaista neuvoston kokousta, mutta hän päätti osallistua Nelson Mandelan hautajaisseremoniaan yhden maailman vaikutusvaltaisimmista politiikoista ja sen takia hän ei päässyt paikalle ja minulla on kunnia sitten välittää hänen viestinsä. Viimeisen 12 kuukauden aikana komission viesti teille on ollut johdonmukaisesti seuraava. Valtavia ponnisteluja talouspoliittisessa vakauttamisessa, rakenteellisissa uudistuksissa, aktiivisessa solidaarisuudessa on tehty Euroopan unionissa tänä vuonna. Ja jos tällä uudistusten tiellä jatketaan, niin kriisin ratkaisu onnistuu loppujen lopuksi. Tätä kohti ollaan jo menossa, tuloksia on nähtävillä, taloudelliset indikaattorit osoittavat kohti hidasta, mutta vakaata kasvua ja ohjelmamaiden tilanne on vakautunut ja parantunutkin. Tämä ilmenee erityisesti Irlannin Äh, tilanteesta. Se on päässyt hyvin jaloilleen sopeutusohjelman jälkeen. Tämä on ilo tietysti Irlannin kansalaisten näkökulmasta, mutta myös koko Euroopan näkökulmasta ja se ilahduttaa myös kansainvälisiä markkinoita, finanssirahoitusmarkkinoita. Irlannin ponnistukset ovat tuottaneet hyvin tuloksiin. Se osoittaa päättäväisyyttä ja sitkeyttä. Irlannissa äh, sekä kansalaiset että johtajat ovat tätä osoittaneet. Ja tässä halutaan myös eurooppalaista solidaarisuutta ja johtajuutta osoittaa, ja tämä on osoittautunut oikeaksi vastaukseksi. Irlannin esimerkki antaa hyvää esimerkkiä muille maille. Tässä on sitouduttu erittäin tiukkaan, kovaan toimintaan komissio ja on huomannut, että Latvia esimerkiksi, joka ottaa euron käyttöön ensi vuonna, on saavuttanut hyvän tilanteen talous- ja rahaliitossa vuosi 2013 oli käänne vuosi talouskriisissä. 2013 oli menestyksekäs vuosi myös muista syistä, esimerkiksi kun teimme yhteisiä ponnistuksia monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymiseksi. Se on nyt hyväksytty, se on loistava tulos ja sitten kun on tämä yhteinen valvontamekanismi saatu aikaan pankkisektorille, se on hyvä tulos. Olemme yhdessä vahvistaneet Euroopan talouspoliittista valvontaa. On hienoa, että Euroopan talouden ohjausjakso, erityisesti kansallisten budjettien koordinointi, on hyvin kehittynyttä. On selvää, että meidän täytyy pitää kiinni näistä ponnisteluista, ei saa lipsua Työttömyys ja kurjuus ovat suuria ongelmia monille eurooppalaisille perheille tällä hetkellä, joten emme saa levätä laakereilla. Työ jatkuu. Tämän komission viestin halusin teille välittää Euroopan neuvostoa varten ensi viikolla. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, ennen ensi viikon neuvoston kokousta meillä on kaikki valtikortit kädessämme. Meillä on mahdollisuus tehdä ensi vuodesta menestyksekäs. Jatkamme uudistusten tiellä edellä. Ja sitten noudatamme myös komission suunnitelmaa syvemmästä talous- ja rahaliitosta. Olemme toteuttaneet merkittäviä taloudellisia uudistuksia, talousalan lainsäädäntöä, TYPAC-paketti muun muassa. Tilanne on huomattavasti parempi kuin ennen kriisiä, mutta tämä ei jää tähän. Meidän täytyy tehdä vielä enemmän vakauttaaksemme talous- ja rahaliiton alueen ensi vuonna vielä paremmin. Meidän täytyy auttaa niitä maita, jotka ovat eniten kärsineet elpymään ja pääsemään yli päättyneestä talouskriisistä. Meidän täytyy mennä eteenpäin ja samalla ehkäistä tulevat talouskriisit. Tähän tarvitaan ensiksi yhteistä pankkiunionia, yhteistä kriisiratkaisumekanismia ja kriisiratkaisurahastoa tarvitaan myös. Komissio haluaa edetä näissä asioissa nopeasti. Pyydämme näihin asioihin parlamentin kantaa. Myös jäsenmaiden täytyy osallistua keskusteluun ja päästä yleiseen sopimukseen tänä, tässä kuussa. Paljon keskusteluja käytiin viime yönä neuvostossa ja olen vakuuttunut siitä, että Euroopan neuvostossa saadaan aikaan hyviä päätöksiä. On tärkeää, että että saamme tärkeät lainsäädäntöpaketit hyväksytyksi vielä parlamentin tämän vaalikauden aikana. Neuvostossa käytiin hyviä keskusteluja ja niiden pohjalta on syytä olettaa, että kaksi avoinna olevaa järjestelmää, talletussuojajärjestelmä, kriisiratkaisumekanismi ja kolmasosa pankkiunionin valvontaa saadaan ratkaistuksi vielä tämän vuoden aikana. Nämä ovat tärkeitä tavoitteita ja tämäkään työ ei lopu vielä tähän. Meidän täytyy vahvistaa taloudellista ja yhteiskunnallista malliamme ja luoda vielä parempi koordinoitu, valvottu malli, joka luo tehokkuutta ja solidaarisuutta. Ensi viikon Eurooppa-neuvosto jatkaa tutkimista, mitä tulee vahvistettuun yhteisvastuumekanismiin ja sopimusjärjestelyihin. Yhteisvastuumekanismi ja sopimusjärjestelyt voivat olla merkittävä väline, joilla varmistetaan, että välttämättömät rakenteelliset uudistukset toteutetaan ajoissa ja tehokkaasti. Tällä tavoin voimme parantaa hallintoa ja maakohtaisten suositusten seurantaa. Nämä mahdollistavat myös sen, että luodaan taloudellisia kannustimia uudistusten toteuttamiselle. Komissio on hyväksynyt tiedonannon näistä välineistä aikaisemmin tänä vuonna, mutta haluaisin vielä korostaa, että tämä ei ole asia, jolla Bryssel tekee jäsenmaiden elämän hankalaksi päinvastoin kurinpidollinen elementti on jo tiukasti mukana eurooppalaisessa talouden ohjausjaksossa sekä finanssisopimuksessa. Ja nyt pyritään saamaan sellainen yhteinen näkemys, joka mahdollistaa sen, että kansalliset poliittiset toimijat ja sidosryhmät ovat vielä enemmän tässä toiminnassa mukana ja saadaan tällaista ruohonjuuritasolta lähtevää toimintaa myös yhteisvastuullisuutta korostaen. Meidän täytyy miettiä, millä uudistukset saadaan rahoitettua. Kaikki uudistuksethan ovat Euroopan yhteisten etujen mukaista. Tarvitsemme sitoutumista, jotta voidaan saada kaikki hyöty irti euroalueesta ja koko Euroopan unionista. Komissio toivoo, että Eurooppa-neuvosto ensi viikolla voi käsitellä periaatteellisia kysymyksiä näihin asioihin liittyen, jotta työt pääsevät hyvin käyntiin heti ensi vuoden alussa. Heti ensimmäisenä tarvitsemme sopimus suhteiden järjestämistä ja solidaarisuusmekanismia ensimmäisessä Euroopan talouden ohjausjaksossa. Ja nämä, vai, tämä vaikuttaa kilpailupolitiikkaan, työllisyyteen ja talous- ja rahaliiton toimintaan. Meidän täytyy vahvistaa äh, EMU-alueen, euroalueen äh, maita. Ja se, että yhteisvastuumekanismia voidaan toteuttaa, se vaatii rahoitusta kaikilta jäsenmailta, joko budjettituin tai muin välinein ja tämän pitäisi heijastella suurta kunnianhimon tasoa sekä myös vastaanottavien maiden ja shokkien sietokykyä. Ja sitten keskustelemme myös yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. On selvää, että tarvitaan uutta puolustuspolitiikkaa, vahvempia voimavaroja. Komissio on tätä peräänkuuluttanut jo pitkään, ei ainoastaan tässä talossa, vaan muuallakin. Barroso on tätä peräänkuuluttanut puheissaan. Ja haluamme turvallisuus- ja, ulkopoli- ja puolustuspolitiikkaa vahvistaa entisestään. Olemme Pidämme tätä niin tärkeänä, että olemme laatineet neljä päätavoitetta, joka myös vahvistaa Euroopan puolustusteollisuutta. Haluamme pitää kiinni Euroopan sotilaallisista voimavaroista ja Euroopan kyvystä toimia itsenäisesti. Haluamme entistä johdonmukaisempaa eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa kolmesta syystä. Ensiksi tarvitsemme, tarvitsemme eh, vahvan ja näkyvän YTPP, jotta se on näkyvää ja vaikuttavaa. Meidän täytyy eh, pitää kiinni puolustusvoimavarojen kehittämisen tehostamisesta, jotta voidaan sotilaallisia ja siviilipuolen voimavaroja asettaa käyttöön aina kun tarvitaan Euroopan Taistelujoukot ja siviilimissioita pitää vahvistaa siten, että olemme yhtä vahvoja kuin muutkin, muutkin alan toimijat ma- maailmassa. Meidän täytyy vahvistaa uusia äh, voimavaroja, esimerkiksi verkkorikollisuus, ihmiskauppa, nämä ovat uusia uhkia, joita pitää torjua, jotta voimme sisäistä turvallisuutta entisestään vahvistaa. Sitä meidän täytyy edetä tällä alalla myös siksi, että julkiset tai jäsenmaiden budjetit ovat tässä tiukoilla. Meidän täytyy vahvistaa resurssien käyttöä paremmalla yhteistyöllä. Tänä päivänä yli 75 prosenttia investoinneista puolustusalaan tehdään kansallisella tasolla. Meidän täytyy välttää päällekkäistä työtä. Ei ole mitään järkeä, että tarvitaan seitsemän erilaista helikopteria ja 16 erilaista äh, huoltovälinettä, jos USAlla on vain yksi. Meidän täytyy yhdistää voimavaromme, pitää kiinni tietysti riippumattomuudesta ja kriittisistä voimavaroista. Suuruuden ekonomialla voidaan vahvistaa puolustusvoimavaroja. Ja tämän lisäksi myös puolustusteollisuus on merkittävä osa talouskasvua ja työllisyyttä. Puolustusala vahvistaa anteeksi, työllistää liki miljoona ihmistä Euroopan unionista ja sen, sen vientiarvo oli vuonna 2011 23 miljardia euroa, joten sen merkitys eurooppalaiseen kilpailukykyyn on suuri. Haluamme, että puolustusteollisuus on kilpailukykyinen maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Siellä pitää vahvistaa verkostoitumista ja ja pitää kiinni siitä, että puolustusvoimavarat eivät heikkene, äh, vahvistaen kaksikäyttötuotteiden merkitystä. Ja tärkeää on myös avata direktiivejä, joilla voidaan parantaa puolustusalan julkisia hankintoja, jotta myös PK-yritykset saavat osa, osansa turvallisuus- ja puolustusalasta. Meidän täytyy vahvistaa kriittisiä teknologian aloja ja, ja parantaa sertifiointimenettelyjä, jotta alan kilpailukyky paranee. Satelliitti- ja avaruusviestintäjärjestelmiä pitää vahvistaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hyväksi. Tämähän ei ole keskustelu, joka rajoittuu ainoastaan Eurooppaan, vaan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa kehitetään yhdessä partnereiden kanssa, USA, NATO, Afrikan unioni ja muut strategiset kumppanimme. Ja tällä tavoin pyrimme eh, kohdentamaan toimintaamme mahdollisimman hyvin se, että voimavarat ja tietämys yhdistetään, on oikea tapa toimia. Eurooppa-neuvosto toivottavasti pystyy tällä alalla laatimaan todella kunnianhimoisen ohjelman, vahvistamaan puolustusalan yhteistyötä ja hyödyntämään synergioita jäsenvaltioiden välillä. Me tarvitsemme hyvän, vahvan teollisen pohjan myös puolustusteollisuuden alalla Euroopan unionissa. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet ja parlamenttia pidetään aina tahona, joka vaatii vahvempaa ja yhtenäisempää Eurooppaa. Tällä tavoin voimme varmistaa kansalaisten hyvinvoinnin ja sen, että EU on näkyvä toimija myös kansainvälisillä kentillä. Nämä ovat asioita, joita komissiokin pitää tärkeänä, ja näiden asioiden parissa on käyty hyvää yhteistyötä viime vuosien aikana jotta Euroopan toiminta olisi näkyvää ja tehokasta. Tästä onkin viime ajoilta hyviä esimerkkejä. Komissio odottaa, että Euroopan neuvosto ensi viikolla vahvistaa tarpeen vielä konkretisoida toimintaa ja myös ryhtyä konkreettisiin toimiin Välimeren alueella. Lampedusan tra- tragedia on osoittanut, että meidän täytyy rajavalvontaa vahvistaa ja tehdä kaikkemme, että tällaiset tragediat Välimerellä eivät toistuisi on tärkeää miettiä, miten jäsenvaltiot pystyvät ottamaan yksin kantaa tällaisiin valtaviin ongelmiin, kuten kasvaviin maahanmuuttovirtoihin, joten tässä pitää osoittaa yhteisvastuuta ja toimia yhdessä. Komissio on antanut noin 50, tai antaa noin 50 miljoonaa euroa ja erityisesti Italiaa varten 30 miljoonaa euroa, joiden avulla on tarkoitus vahvistaa rajavalvontaa ongelmien luonne on niin suuri, että niiden ratkaisu hyödyttää meitä kaikkia. Myös ihmiskauppaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta täytyy torjua. Tällä, täl, tähän päästään vahvistamalla yhteistyötä ja tietojen vaihtoa myös kolmansien maiden kanssa. Ja erityisesti Pohjois-Afrikan kanssa tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä. Voimme yhdistäen voimamme saavuttaa hyviä tuloksia ja tärkeää olisi miettiä yhdessä jäsenmaiden kanssa, miten voitaisiin antaa, antaa vaikkapa kausityöntekijöille, tutkijoille ja opiskelijoille avoin väylä Eurooppaan, miten näiden maahantuloa voisi helpottaa. Meidän täytyy vahvistaa vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa, mitä tulee liikkuvuuteen, turvallisuuteen ja muihin, erityisesti Egyptin, Libyan, Algerian ja Libanonin kanssa. Nämä ovat avainmaita. Eurooppa-neuvosto myös äh, ottaa kantaa sopimukseen talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi ja yhtenäismarkkinoiden täydentämiseksi. Tässä edistystä on saavutettu, mutta on olemassa monia ehdotuksia, jotka vaativat reagointia vielä tällä vaalikaudella. Jäsenmaiden täytyy sitoutua tulokselliseen toimintaan. Ja nämä ovat muita asioita myös ovat ensi viikolla verotus, veronkierron ja veron välttämisen torjunta. Ja tästähän hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuosi sitten, komissio on tehnyt tarvittavat ehdotukset sille, miten voitaisiin automaattisesti tietojenvaihtoa vahvistaa veroviranomaisten värillä, jotta voidaan välttyä äsken mainituilta ongelmilta sekä aggressiiviselta verosuunnittelulta. Andoran, Sveitsin, Monakon ja Liechtensteinin kanssa on käyty hyviä keskusteluja. Euroopan unioni pyrkii myös olemaan mukana OECDn työssä kansainvälisten standardien vahvistamisessa. ECOFIN ministerit eivät päässeet sopimukseen säästödirektiivistä. Kaksi jäsenmaata sitä vahvisti. Tämä on valitettavaa. Toivomme, että paine jatkuisi, jotta säästö- tai talletusdirektiivi saataisiin päätetyksi mahdollisimman nopeasti. Euroopan neuvosto toivottavasti myös ähm, parantaa osaltaan yrityksen, yritysten rahoitusmahdollisuuksia, erityisesti pk-yritysten. Yritysten, ja tässä Euroopan investointipankki on ollut suunnannäyttäjä. Sen pääomia on vahvistettu viime vuonna. Investointipankin ja komission täytyy edelleen tutkia, miten voitaisiin rahoitusta parantaa, miten riskiä voitaisiin vähentää ja miten budjettivaroja voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Ensi viikon Eurooppa-neuvosto pyrkii parantamaan tämän tyyppistä toimia. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan unionin parlamentin jäsenet, muutama huomautus vielä Ukrainasta. Tiedämme, että eilen käytiin täysistunnossa keskustelua itäisestä kumppanuudesta ja tämä on asia, jota täytyy sivuta myös tänä aamuna. Komission kanta tässä asiassa on selvä. Euroopan arvoja ja periaatteita täytyy kunnioittaa. Tämä on erittäin oleellista myös Ukrainan viranomaisille. Tämä pätee kaikkiin. Viime öisten tapahtumien jälkeen meidän täytyy edelleen ponnekkaasti toistaa, että väkivalta ei ole ratkaisu. Poliittinen ratkaisu täytyy löytyä ja ratkaisun tulee löytyä vuoropuhelulla opposition ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Barroso on puhunut Janukovitsin kanssa kaksi kertaa puhelimessa Vilnan huippukokouksen jälkeen osoittanut huolestuneisuutensa viimeaikaisista tapahtumista, korostanut väkivallan torjuntaa ja sitä, että pitää löytää rauhanomainen ratkaisu ratkaisu, joka kunnioittaa Ukrainan kansalaisten perusoikeuksia. Ja tänään, tänään pyrimme löytämään paikan päältä äh, poliittisen rauhanomaisen ratkaisun Ukrainan kriisiin. Ukrainalaiset ovat selkeästi osoittaneet haluavansa liittyä Euroopan unioniin tai lähentyä Eurooppaan. Äh, olisi tärkeää, että Ukraina allekirjoittaisi assosiaatiosopimuksen mukaan lukien tiivis ja laajempi vapaakauppasopimus. Tämä voidaan tehdä, kun kriteerit täyttyvät. Sitä ennen tämänhetkiset poliittiset jännitteet täytyy päättää. Niihin tulee löytyä rauhanomainen ratkaisu. Ja olen iloinen kuullessani, että eilinen keskustelu oli hyvin konsensushenkinen. Olemme samoilla linjoilla. Tämä osoittaa myös sen, kuinka komissio ja neuvosto ja parlamentti tekevät yhteistyötä näissä tärkeissä asioissa. Kiitos, arvoisa puhemies. Kiitos herra Sefkovits komission puolesta. Sitten poliittisten ryhmien edustajat ensiksi EPP-puolueesta Joseph Doll. Hyvä puhemies, arvon kollegat. Ensinnä Ukrainan liittyen. Me seuraamme hyvin tarkkavaisesti sitä, mitä siellä tapahtuu. On harmillista, että hallitus ei assosiaatiosopimusta allekirjoittanut. Tämä johti siihen, että Ukrainan kansa on lähtenyt liikkeelle ja halutaan edistää vapaata Ukraina, jossa kunnioitetaan ihmisten perusoikeuksia. Me olemme ukrainalaisten rinnalla ja tuomitsemme kaiken väkivallan heitä vastaan. Tämä on hankala tilanne, tilanne voi räjähtää käsiin ja nyt olisi hyvä, jos saisimme mahdollisimman korkeatasoisen valtuuskunnan EU-sta aivan niin kuin oranssien vallankumouksen aikana, kun etsitään avointa ratkaisua. Ukrainan kansa antaa meille viestin, että tarvitaan vahvaa Eurooppaa ja olen tyytyväinen, että juuri siellä nähdään eniten eh, Euroopan lippuja enemmän kuin mitä meidän maassamme meillä niitä näkyy vähemmän. Me olemme hyvin kunnianhimoisia, kun haluamme todellista taloista unionia, niin olimme kunnianhimoisia. Viisi vuotta sitten eh, tehtyjä päätöksiä ei voitu ollenkaan ennakoida, mutta nämä ovat olleet hyviä päätöksiä. Sixpack ja ohjausjakso toimivat ei tämä ole täydellistä, mutta kaikkialla Euroopassa voidaan kuitenkin nähdä pieniä eh, havaintoja siitä, että tilanne eh, alkaa parantua ja me olemme kaikki yhteydessä toisiinsa. Meidän tehtävä lisää yhteistyötä, halusimme vai tai emme. Ja jos katsotaan talousalaa, siellä tehdään yhteistyötä ja sitten politiikkaa pyritään hoitamaan erikseen eri maissa. Tämä on täysin absurdia. Ei kansallisia eh, budjetteja voida mihinkä taas asti venyttää. Ja jos ajatellaan esimerkiksi politiikkaa, voin yhtyä siihen, mitä herra Shevtsovit sanoi. Asiasta on vaikea puhua, mutta joissain maissa mm, mm, menee alle 2 prosenttia BKTstä puolustukseen. Jos Eurooppa ei järjestäydy puolustuksen alalla, niin meitä ei enää ole olemassa uudessa maailmanjärjestyksessä. Me olemme olleet naiveja, kylmän sodan loppu on vaikuttanut tähän maailmaan muuttumassa. Katsokaa, mitä Libyassa, Malissa, eh, Kosovossa, Keski Afrikassa tapahtuu, jos katsotaan, miten Keski-Afrikassa eh, tapetaan kansalaisia, eh, ihmisraukkoja, eurooppalaisten on oltava siellä paikalla ja myös Yhdysvallat ovat sitä mieltä, että Balkanin alue kuuluu meille. Jos emme ota tätä vastuuta, niin ei se mitään. Venäläiset tekevät sen puolestamme. Kun katsomme, mitä lähialueella tapahtuu Ukrainassa, Moldovassa ja jos ajatellaan strategisia intressiämme, niin tässä voi, voivat alueelliset voimavallat meitä uhata emme me halua sotia, vaan haluamme pitää yllä rauhan. Ja jos palaamme vielä Keski-Afrikaan, televisiosta näemme näitä kuvia, mutta tämä ei onnistu yksin ja meidän pitää seuraavalla lainsäädännön kaudella eh, tehdä yhteistyötä, jotta voimme vahvistaa mm, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Jos haluamme olla olemassa maailmassa. Meidän on vahvistettava myös rajojamme. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on pystyttävä eh, vastaamaan myös sotilaallisesti ja sekä joukoin. Meillä on Euroopan Corps eh, ensimmäinen, ei, ensimmäisenä vaiheena, mutta tämä on vain alkua ja on tärkeää, että nämä maat osallistuvat yhteiseen turvallisuutemme. Muuten tässä käy niin, että me joudumme vastaamaan eh, koko maailman kauheuksista, mutta tämä samanaikaisesti vaatii sitä, että autetaan kehitysmaita kotonaan niin, että siellä maat voivat kehittyä. Mutta jos palataan nyt sitten vielä Keski-Afrikkaan, sillä oli shokeravaa nähdä, mitä televisiosta tänä yönä tuli. Jos ajatellaan Keski-Afrikan kuvia, niin nyt on tärkeää, että siellä pidetään yllä järjestystä, jotta draamaa ei synny. Ja tarvitaan myös eh, kehitysapua, joka on todellista. Ja sitten palaisin siihen, mitä Shevtsevis sanoi, meidän on myös muutettava eh, puolustusvoimiamme, meidän on yhdistettävä tutkimusvoimiamme, voimavaramme. Emme voi enää jatkaa tällä tavalla. Te puhuitte tässä näistä eri eh, materiaalista. Minä en ole asiantuntija tällä alalla, mutta on tehtävä yhteistyötä Naton kanssa, jotta meillä voisi olla kunnollinen puolustusteollisuus, joka on elinkelpoinen Euroopassa. Muuten tämä ei toimi. Meillä on eh, tekniikan käviä aloitteita täällä Euroopassa ja on jatkettava ja varmistettava, että tämä jatkossakin on näin. Eh, kriisinkin suhteen on pystytty toimimaan. Ja sitten tarvitaan puolustuksen sixpack, on sixpackit nyt ovat näin muodissa. Ja jos ajattelemme sitten kunnianhimoisia tavoitteita, niin toinen asia, joka tulee tänään esille, kun katsotaan, mikä tilanne nyt on, eh, sillä tämän ihan normaalin vallankumousten jälkeen tulee eh, kehitystä ja nyt on mietittävä vielä Eh, sixpackia, joka koskee oikeuden kehitystä Euroopassa. Tämä on vaikea asia, eh, jota lähteä ajamaan, mutta meillä on kuitenkin sellaista oikeuslaitoksen toimintaa, joka ei ole lähtenyt eh, kunnolla käyntiin sen jälkeen, kun maat ovat tulleet mukaan Euroopan unioniin. Kaikkea tätä työtä ei ole viety loppuun. Ei saa unohtaa, että tällainen sitoumus on ja tätä pitää miettiä, kun katsoo mitä tietyssä Euroopan unionissa maissa tapahtuu. Me olemme arvoalue, tiedän, että meidän aikaan loppu on nyt, mutta meidän on vahvistettava itseämme, jotta meillä on paikkamme uudessa maailmanjärjestyksessä ja ne, jotka haluavat vähemmän Eurooppaa, minä sanon heille, että tarvitaan enemmän Eurooppaa. He, jotka sanovat, että sitä tarvitaan vähemmän, ovat väärässä ja tämä tulee kohta ilmi meidän on toimittava yhdessä, mentävä eteenpäin, huomioitava tulevaisuus ja myös mantereemme itsenäisyys. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi SED-ryhmän puolesta puheenjohtaja Svoboda. With Ukraine. Kiitos arvoisa puhemies. Minäkin haluaisin aloittaa Ukrainan tilanteesta. Meidän täytyy yhdistää voimamme ja välttää kaikki väkivallan käyttö. On hyvä, että tässä on näitä tapa, korkean tapa, tason tapaamisia järjestetty. Se ei riitä, että tavataan korkeat johtajat ja sitten annetaan poliisien piestä kaduilla ihmisiä. Meidän täytyy muistaa, että nämä ihmiset Ukrainassa taistelevat eurooppalaisten arvojen puolesta. Heitä täytyy puolustaa. Arvoisat kollegat, kun ajattelen puolustuspolitiikkaa, niin on totta, että me tarvitsemme enemmän eurooppalaisia puolustusponnisteluja. Amerikka vahvistaa asemiaan Tyynellä merellä ja meidänkin täytyy reagoida tähän. Me emme voi olla vanha unohdettu maanosa. Meidän täytyy yhdessä taistella terrorismia vastaan, koska terrorismi lähialueellamme vielä pysyy pitkään. Ja aivan kuten varapuheenjohtaja sanoi, meidän täytyy löytää synergiaa ja parempaa yhteistyötä puolustusalalla. Sillä voidaan saavuttaa budjettisäästöjä, mutta samalla vahvistaa puolustusponnisteluja. Ja jos nyt lähes 6000 työpaikkaa on vaakalaudalla EADSn toiminnan takia, tämä johtuu juuri siitä, että kansalliset hallitukset eivät tee yhteistyötä, eivätkä yhdessä vahvista eurooppalaisia puolustusrakenteita ja eurooppalaista puolustusteollisuutta. Me tarvitsemme enemmän puolustusponnisteluja ja totta kai tarvitsemme myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja talous kehitystä ja kasvua, jotta voimme tukea kaikin tavoin Euroopan kansalaisia. Ja tämä vie minut seuraavan aiheeseen talouspolitiikkaan. Viime vuosina, anteeksi, viime päivinä on saatu hyviä tuloksia. Vuosi talous kasvuennustetta on korjattu ylöspäin 3,6 prosenttiin, työllisyys on parantunut, työttömyys laskenut 7 prosenttiin. On selvää, että luvut ovat parantaneet, mutta <laughs> nämä eivät valitettavasti olleet EUn lukuja, nämä äsken mainitut, vaan Yhdysvaltain lukuja. Joten Euroopassa tilanne on paljon huonompi, meillä on paljon vaikeuksia ja olemme nähneet näitä ongelmia muun muassa vuosittaisessa kasvuraportissa. Ongelmat ovat päivän selviä, mutta ne eivät heijastu komission ja neuvoston toiminnassa. Ja minun täytyy sanoa, että kun olen vieraillut etelä, eteläisissä jäsenmaissa, niin mitä enemmän nämä ihmiset ajattelevat Eurooppaa, niin sitä ja kuuntelevat Reenin puheita, niin sitä enemmän Eurooppa-vastaisuutta ilmenee. Minä en osallistu tähän kauneuskilpailun Verhofstadtin ja Reenin välillä, äh, mutta täytyy muistaa nämä asiasisällöt. Ja tässä kumulatiivinen tuotannon lasku on 18 prosenttia Kreikassa, 9 prosenttia Espanjassa ja Ranskassa. Kamalia lukuja. No mitä herra Reen ja neuvosto ja komissio sanovat, että että Espanjassa vuonna 2032 Espanjassa saavutetaan keskimääräinen työttömyysaste. Ja miten me voimme elää tällaisten lukujen kanssa? Kreikasta Portugalin lukutiedot ovat aivan järkyttäviä. Ja nämä eivät ole meidän keksimiämme, vaan kansainvälisten organisaatioiden tuottamia lukuja. Miten voidaan uskoa Troikkaa. Jos Troikka sanoo julmasti, että heitettäköön ihmiset asunnoistaan, jos he eivät pysty maksamaan asuntolainojaan. Ja mitä sitten yksi Troikan jäsen sanoi? että no, jos ihmiset joutuvat kadulle, niin rakennetaan heille suoja. Tällaistahan tapahtuu joissakin maissa, kuten Kreikassa. Me emme voi tällaista todellisuutta Euroopassa hyväksyä. No on tietysti hyviä ideoita. En tiedä, miten komissio on reagoinut näihin ehdotuksiin, että jos me rankaisemme pankkeja, 1,7 miljardia euroa peritään sakkorahoja, niin minkä takia tätä rahaa ei käytetä työttömyyden torjuntaan? Minkä takia sitä ei käytetä työttömyyden torjuntaan ja nuorisotakuun vahvistamiseen? Tämä olisi parempi tapa. Meillä tämä olisi parempi tapa harjoittaa yhteistä eurooppalaista politiikkaa kuin nämä so, sopimus, sopimukselliset ratkaisut ja pitäisi löytää yhteistä eurooppalaista talouspolitiikkaa. No entäs sitten sosiaaliset ulottuvuudet tämänhetkisessä tilanteessa? Yli 14 vuotta sitten 30.11. anteeksi 40 vuotta sitten, jolloin Saksan liittokansleri puhui Euroopan parlamentille 40 vuotta sitten siitä, että pitää rakentaa sosiaalinen unioni. Hän vetosi ihmisten oikeuksien ja talouskasvun puolesta. Ja vielä tänäänkin 40 vuoden kuluttua meidän täytyy taistella näistä perusasioista. Emme ole vieläkään saaneet sosiaalista unionia Eurooppaan. Ja meidän täytyy talous- ja rahaliittoon liittää enemmän sosiaalista ulottuvuutta. Ja sen sijaan, että perustettaisiin sosiaalista unionia, jotkut jäsenvaltiot, kuten vaikkapa Brit- Britannia, haluavat rajoittaa liikkumisen vapautta Euroopan unionin sisällä ja luoda uusia jakolinjoja, että voidaan matkustaa vain mikäli tulot ovat hyvät. Miten me saavuttaisimme tämän? Meillä ei ole yhteistä strategiaa, jolla taistellaan köyhyyttä vastaan. Sen sijaan taistelemme Euroopan kansalaisia vastaan rajoittamalla heidän liikkumisvapauttaan. Sosiaaliset huolenaiheet ovat todella suuret Euroopassa. Sen sijaan, että luotaisiin työpaikkoja, vähennettäisiin köyhien ja rikkaiden välistä kuilua, me päinvastoin luomme näitä kuiluja. Myös, kansal, myös äh, kansalaisten, kanta, kansalaisten ja maahanmuuttajien välille. Jäsenmaat vaativat lisää valtaa itselleen, enemmän oikeuksia, mutta niiden pitäisi käyttää niillä olevia oikeuksia sosiaalisiin tarkoituksiin. kansallinen lainsäädäntö on ihan hyvä idea, mutta ei saisi tuhota eurooppalaisia perusarvoja, kuten liikkumisvapautta. Ja on olemassa kolme tällaista ajatuskoulukuntaa, että rajoitetaan EU yhtenäismarkkinoihin. Tavarat ja palvelut liikkukoon, ehkä myös puolustustavarat, mutta älkäämme unohtako tätä liikkuvuutta, vapaata liikkuvuutta, työvoiman ja kaikkien muidenkin vapaata liikkuvuutta. Ja myös yksi periaate sanoo, että pitää taistella köyhyyttä vastaan, pitää torjua tuloerojen syntyä epäluuloa on ilmassa juuri siksi, että taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin ei ole puututtu. Jos meillä olisi vahvempaa yhteistä talouspolitiikkaa, jos meillä olisi yhteinen sosiaalinen unioni, niin silloin myös ihmiset pystyisivät hyödyntämään kuvuutta. Ei ei tuhota sitä, mitä meillä on, vaan kehitetään sitä kohti taloudellista, anteeksi, sosiaalista unionia ja vahvistetaan näin luottamusta Euroopan unioniin. Kiitos. Kiitos ja seuraavaksi ALDE-ryhmän puolesta puheenjohtaja Verhofstadt. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia kollegoita tästä erittäin kiintoisasta keskustelusta. Erityisesti haluan kiittää Svobodaa tästä demokraattisesta valinnasta. Ainoastaan liberaaliryhmässä on demokraattista valinnan vapautta. No, tämän lisäksi haluan aloittaa puheenvuoroni kunnioittamalla Ukrainan kansalaisia. Sadat tuhannet ihmiset ovat Kiovan kaduilla. Ja minun mielestäni he ovat paras vastaus, jonka voimme nähdä ja antaa ää, tälle ää, heräävälle euroskeptiselle tunteelle. Nationalistit ja populistit haluavat selittää, että Eurooppa on ohi, Euroopalla ei ole tulevaisuutta. Mutta Euroopan ulkopuolella, Kiovan kaduilla, ihmiset haluavat liittyä Euroopan unioniin, haluavat liittyä Euroopan unioniin. Ja minun toiveeni, arvon kollegat, on se, että tämä Eurooppa-myönteinen henki ei ole vallalla Kiovan kaduilla, äh, e, ainoastaan Kiovan kadulla ensi viikolla, vaan myös Eurooppa-neuvoston kokouksessa ensi viikolla. Meillä on äh, kolme tärkeää estettä, jotka meidän täytyy ylittää tässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Ensimmäinen liittyy eurooppalaiseen puolustukseen. Hyvät kollegat, 16 vuotta, 60 vuotta sitten kansan, äh, Ranskan kansalliskokous teki mielestäni suuren virheen. Vuonna 1954, minä olin juuri silloin syntynyt, olin vuoden vanha, en muista sitä itse, mutta joka tapauksessa tuolloin äh, Ranskan kansalliskokous äh, kieltäytyi muodostamasta eurooppalaista puolustusyhteisöä, mutta voimme kuitenkin huomata, että Kaikissa jäsenvaltioissa su- yleisön, suuren yleisön mielipide puolustaa eurooppalaista puolustusta, jopa UKssa. Jos UKssa on yksi asia, joka pitää tehdä yhdessä heidän mielestään muiden eurooppalaisten kanssa, niin se on puolustus. Jotkut naureskelivat, kun Irakin sodan jälkeen Ranskan ja Saksan kanssa järjestimme huippukokouksen ja tuolloin puhuttiin siitä, että pitäisi luoda yhteistä puolustusta. No voin toivoa, että kymmenen vuoden kuluttua nämä ajatukset voisivat kukoista uudestaan, koska erityisesti nyt kriisin aikana jäsenvaltioilla on suuria vaikeuksia julkisen varainkäytön suhteen, joten tuskin meillä on varaa sellaiseen luksukseen, että toistamme 28 kertaa saman asian. Ehkä olisi parempi tehdä yhteistyötä. Toinen tärkeä askel, joka täytyy ottaa neuvostossa, on tämän eurovyöhykkeen uusi taloudellinen arkkitehtuuri. Te puhuitte ja puolustitte jo sopimusjärjestelyjä, mutta tämä parlamentti ei halua sellaista. Ajatus siitä, että komissio ja jäsenvaltiot tekisivät sopimuksen tietystä uudistuksesta, vaikka työvoimauudistuksesta tai jostain sellaisesta, että tällainen asia tupputettaisiin meille. Tämä tällainen sopimusjärjestely on kuolemaksi Euroopalle jokainen jäsenvaltio tulee vastustamaan sitä, koska sitä tullaan pitämään ikään kuin puuttumisena, sellaisena, että Eurooppa puuttuu kansallisiin uudistuksiin. Me olemme jo sanoneet, Brock ja Gualdieri ja minä, me olemme sanoneet, että tämä ei vetele, mutta siitä huolimatta te vain menette eteenpäin tämän ajatuksen kanssa. Eikö kannattaisi pikemminkin puhua konvergenssista, sellaisesta konvergenssidirektiivistä, jota sovellettaisiin kaikissa jäsenvaltioissa, kaikissa 88 jäsenvaltiossa ja 17 euromaassa. Ja näillä konvergenssisuuntaviivoilla olisi erilaisia seuraamuksia eri jäsenvaltiossa, olisi erilaisia uudistuksia, mutta hyvänen aika, lopettakaa nämä puheet tällaisista sopimusjärjestelyistä. Siitä saa sellaisen vaikutelman, että Euroopan unioni ja erityisesti komissio haluavat puuttua jäsenvaltioiden asioihin ja tuputtaa niille tiettyjä uudistuksia, vaikka kyse on jäsenvaltioiden omasta vastuualueesta. Ja lopuksi, hyvä puhemies, kolmas asia, josta haluan puhua, pankkiliitto. Olen jo toistanut tämän asian monta kertaa täällä täysistunnossakin. Ilman pankkiunionia ei ole ratkaisua kriisiinkään. Me olemme nähneet, mitä Japanissa on tapahtunut. Siellä on talous polkenut paikallaan pitkään. Me tarvitsemme todellisen pankkiliiton, ei vain pankkiunionia, vaan tarvitsemme todellisen pankkiunionin jokin jonkinlainen löyhä yhteistyö ei tule toimimaan. Me tarvitsemme yhteisen järjestelmän, todellisen yhteisen järjestelmän. Ja kun olen lukenut viime yön ECOFINin keskusteluiden tuloksista, niin tulokset ovat kyllä sellaisia, että tämä parlamentti ei voi koskaan sitä hyväksyä. Tarvitsemme sellaisen järjestelmän pankkiunionin, jota eivät maksa veronmaksajat, vaan pankit itse. Koska eihän, ei se vetele, että veronmaksajien taskuista kaivetaan rahat laskujen maksamiseksi, pankkien aiheuttamien laskujen maksamiseksi. Hyvä puhemies, toivon, että me kaikki tässä parlamentissa voimme tukea sitä komission ehdotusta, joka vastaa juuri tätä ajatustani. Joten johtopäätös. Toivon, että ensi viikon ECOFIN ja hyvä komis, komissaari, erityisesti Eurooppa-neuvostossa tulemme näkemään äh, samanlaista eurooppalaista henkeä kuin äh, Kiovas, Kiovan aukiolla. Kiitos. Kiitos herra Verhofstadt. Teille on kysymys kollega Odilta. Herra Odi, olkaa hyvä, saatte esittää kysymyksenne. Äh, hyvä kollega, te viittasitte Ranskan kansan uudestaan, jotka olivat oikeassa, kun he eivät antaneet Euroopalle tätä puolustustehtävää, sillä Eurooppa ei ollut tähän vielä valmis. Oletko te todellakin sitä mieltä, että Euroopan unioni kykenee tässä vaiheessa vastaamaan kansojen puolustamisesta ja olisiko tämä todellakin mielestäni mahdollista ilman valtioita ja näitä valtioita, joilla on kaikkein parhaat armeijat maailmassa? Oletko sitä mieltä, että Euroopan unioni on tähän valmis nyt? Se on No aivan ensiksi, herra Odi, olen sitä mieltä, että tarvitaan eurooppalaista puolustusta, puolustusta sillä tilanne on nyt se, että Euroopan valtiot käyttävät 42 prosenttia USAn puolustusmenoista. 42 prosenttia, tämä on suuri määrä, koska USAn puolustusmenot ovat suuret, mutta ainoastaan 10 prosenttia operaatioista pystymme hoitamaan verrattuna yhdysvaltalaisiin. Eli jos tässä vähän laskeskellaan, niin Eurooppa on 4-5 kertaa tehottomampi kuin amerikkalaiset puolustusasioissa. Ja siksi on selvää, että on jatkettava San Malon sopimuksen pohjalta tuolloin Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehtiin päätös tästä yhteistyöstä. Ja tässä lopettiin yritettiin kymmenen vuotta tämä järjetön toho, että tehdään erikseen. Kiitos herra Verhofstadt. Seuraavaksi vihreiden puolesta rouva Haams. Olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, hyvät kollegat, olen iloinen kuullessani, että nyt ainakin tässä on pystytty reagoimaan Kiovan tilanteeseen ja me olemme pystyneet järjestämään vahvan läsnäolon tuonne Kiovaan. Viime viikolla tämä ei vielä ollut, ollut mahdollista ja on todella pahoiteltavaa, että Kiovan tilanteen piti kärjistyä näin pitkälle ennen kuin parlamentin delegaatio meni paikalle. Toivomme, että voimme nyt estää myöhemmän eskaloitumisen ja voisimme sitten päästä rauhanomaiseen ratkaisuun. Kiovassa ilmen näkyy selvästi se, että mikä on EUn suuri heikkous. Heikkous on juuri se, että me emme pysty nopeasti reagoimaan yhtenäisellä politiikalla. Se, mitä Ukrainassa tapahtuu, niin se ilmentää juuri tätä heikkoutta ja sitä, miten merkittävä toimija Venäjä on ja ne, jotka haluavat nyt vapautta ja demokratiaa Ukrainaan, eivät, eivät nyt joudu maksamaan kovaa hintaa siitä, että Euroopan unioni on reagoinut niin hitaasti ja li, mie, lievästi. Mitä tulee puolustuspolitiikkaan, niin tässä nyt näyttää siltä, että ollaan menossa väärinpäin puuhun. Tässä kun pohditaan, miten voisimme vahvistaa yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Meidän täytyy miettiä, mitä, missä haluamme olla 10-15 vuoden kuluttua, mitä olemme oppineet, oppineet tehdyistä toimista. Ranskan toiminnasta Malissa ja sitten eurooppalaisten sotilaiden paosta Afri- Afganistanista. Mitä näistä voidaan oppia, jotta voimme vahvistaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa? Jos opimme tehdyistä toimista, niin silloin voimme vasta todella parantaa tätä politiikkaa. Ottaen huomioon rajalliset budjettivarat. Meillä on tällä hetkellä todella vähän rahaa yhteiselle sosiaalipolitiikalle tai nuorisotyöttömyyden torjunnalle Euroopan unionissa, niin silloin on tietysti vaikea perustella rahankäyttöä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, että nyt sitten Euroopan budjetista yhtäkkiä ostettaisiin miehittämättömiä ilma-aluksia ja kaikenlaista muuta puolustusvälineistöä, niin miten tällainen veto perusteltaisiin kansalaisille? Ja sitten pankkiunionikysymys, tästä on keskusteltu vaikka kuinka paljon ja tästä on keskusteltu ennen kaikkea siten, että Euroopan parlamentti ei ole tässä ole mukana. Herrat Giegold ja Lambert eivät ole olleet mukana näissä keskustelussa, mutta ilman heitä meillä ei olisi pankkiunionin ensimmäistä pilaria. Ja mitä tulee, mitä tulee Euroopan Euroopan kehittämiseen, että tällainen tällainen selvitysrahasto, äh, jolla sitten pelastettaisiin pankkia. Tämä on todella vaikea käsittää. Herra Verhofstadt puhui siitä, että mitä tarvitaan, jotta eurosta tulisi, eurosta tulisi pitkällä tähtäimellä vakaa valuutta, miten päästäisiin yhdessä yhteisellä talouspolitiikalla ulos tästä kriisitilanteesta, mutta se mitä te, herra Seskovits, ehdotitte juurihan on aivan päinvastainen ele. Kuka haluaa, että Kreikan tapahtumat toistuvat? Se, että maa, joka keskustelujen alussa oli valmis keskustelemaan uudistuksista, joka halusi tehdä uudistuksia, mutta jossa asiat ovat sitten menneet pahasti pieleen. Ja se, että, että tällaisesta uudistusmielisyydestä tuleekin yhtäkkiä tulevaisuuspelkoa. Se, että tällaiset äh, tilanteet johtavat populismin päännousuun Euroopassa, ihmiset kärsivät äh, tai eivät näe mitään tulevaisuutta ja äh, Euroopan vastaiset mielipiteet nostavat päätään. Tämä on Euroopan vastaista, epädemokraattista ja tällainen toiminta ei ainakaan minun ryhmältäni saa koskaan suostumusta. Kiitos. Kiitos Rova Hams. Sitten konservatiivipuolueen puolesta herra Kälänen. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Me olemme täällä monta kertaa puhuneet jo talouspolitiikasta, eli tänä aamun haluaisin keskittyä puolustuspolitiikkaan. Jos puhutaan puolustuksesta Euroopassa, niin mielestäni meidän pitää lähteä liikkeelle yhteistyöstä, voimavaroista ja yhteensopivuudesta. Ja tämä on se suunta, jota on kehitetty 60 vuotta Naton sateenvarjon alla. NATOa on jo koeteltu ja se toimii hyvin, vaikka nyt täällä pyritään sen roolia kyseenalaistamaan. Halutaan tehdä päällekkäistä työtä ja näin takaven kautta tuoda eurooppalainen armeija mukaan. On selvää, että NATO pitää uudistaa. Kun se ensin perustettiin vuonna 1949, sen ensimmäinen pääsihteeri sanoi, että sen tehtävä oli pitää venäläiset poissa, yhdysvaltalaiset paikalla ja saksalaiset alhaalla mutta nyt tällä vuosituhannella meillä on hyvin erilaiset haasteet kuin vuonna 1949, mutta Aton, Naton vahvuus on se, että siinä on transatlanttinen kumppanuus on tärkeä. Mielestäni pitää amerikkalaiset mukana yhä vielä. Euroopan ja Pohjois-Amerikan välinen yhteistyö on yhtä tärkeä tänään kuin aikaisemminkin. Valitettavasti Obaman aikana hän on Tyynemeren presidentti on sellainen vaara, että Yhdysvallat kiinnittää strategisen huomionsa eh, länsirannikolle. Me työnnämme heitä pois. Jotkut ovat ehkä sitä mieltä, että tarvitaan yhteistä eurooppalaista puolustusta, mutta tällainen suunnitelma ei onnistu millään tasolla. Ensinnäkin Euroopan mailla ei ole tarpeeksi voimavaroja tähän. Natossa käytetään yksi biljoona euroa tai dollaria, suurin osa tulee Yhdysvalloista ja sitten loput tulevat vain neljältä maalta. Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, Ranskalta ja Itältä mukaan lukien, eli Eurooppa laista puolustusta ei olisi, jos toimittaisiin yksin ja vaikka laskettaisiin yhteen kaikki se, mitä käytetään Euroopassa, niin se on todella vähäistä Yhdysvaltojen verrattuna. Ja sitten toisaalta tietysti eurooppalaiset maat eivät anna voimavaransa hallinnointia ja päällikkyyttä minnekään pois. Tällaista mm, pääsikunta ei ole hyväksytty. Ja siksi meillä on vain hallitusten välistä toimintaa, maat lupaavat edistää toistensa etuja ja puolustaa niitä. Ja tämä kuulostaa aika lailla Natolta, mutta tämä päällekkäinen työ nyt antaa vähemmän voimavaroja käyttöön. Voisimme käyttää voimavaroja eh, laitteisiin ja koulutukseen sen sijaan, että leikitään vain tina sotilailla, mutta kaikkein oleellisinta tässä on huomioida itse joukot. Varmasti kukin täällä paikalla erityisesti kunnioittaa oman maansa puolustusjoukkoja ja minä haluaisin erityisesti kunnioittaa eh, Britannian asevoimia. He taistelevat oman lippunsa ja maansa edestä, minun maani edestä ja myös kuningattarmen puolesta. Luulemmeko, että nämä ihmiset olisivat myös valmiita samalla lailla taistelemaan maksamaan ja ehkä maksamaan hengellään eurooppalaisen lipun puolustamista. Tuskinpa eurooppalaisilla mailla on jo hyvin pitkä historia kahdenvälistä ja monenvälistä yhteistyöstä. Tätä pitää tietysti jatkaa. Meidän on tehtävä tietysti yhteistyötä aina kun mahdollista. Strategiset puutteet pystytään ratkaisemaan tämän lähestymistavan kautta ja se näkyy jo eh, Naton Smart Defense-aloitteessa. Äskettäissä Malin operaatiossa esimerkiksi eh, Yhdisen kuningaskunnan eh, koneita käytettiin Ranskan voimavarojen liikuttamiseen Ranskan koneiden rinnalla, mutta tähän ei tarvita uutta byrokratiaa tällaiseen Euroopan tasolla täytäntöönpanoon. Tarvitaan vain näiden kyseisten jäsenvaltioiden tahtoa. Tätä tahtoa ei ole aina löytynyt kaikista EU-jäsenvaltioista, ja tämä kävi ilmi selvästi Irakin sodan aiheuttamassa kahtia jaossa kymmenen vuotta sitten, ja riippumatta siitä, oltiinko väärässä vai oikeassa, niin tämä teki selväksi sen, miksi kansallinen itsenäisyys on niin monelle valtiolle näin tärkeää. Meillä ei voi Brysselissä olla näinä aikoina enää kahta eh, puolustusjärjestöä. Meillä on yksi, joka on 60 vuotta pitänyt rauhan yllä Euroopassa ja se on eh, transatlanttisten suhteen ruumillistuma. Se on yhä vielä meidän paras eh, valttikorttimme tällä vuosituhannella. Kaikki askeleet, jotka otamme yhteistä puolustusta kohti, Yhdysvallat vetäytyy yhä enemmän Natosta ja kun nyt uudet nopeasti kehittyvät valtiot eivät aina ole demokraattisia, meidän pitää olla liittoutuneita jatkossakin Atlantin yli. Meidän on otettava oppia eh, kriiseistä, emme saa eh, toisiamme erittää toisistamme. Meidän pitää keskittyä siihen, mikä toimii. Ei tarvita byrokratiaa byrokratian vuoksi. NATO toimii. Nyt ei kannata lähteä eurooppalaista armeijaa takaven kautta perusta. Jos ajatellaan eurooppalaista puolustusta, niin tärkeää on, että tehdään yhteistyötä. Käytetään yhdessä voimavaroja yhteen toimivasti, niin kuin sanon aluksi. Kiitos. Sitten GUE NGL-ryhmän puolesta Rova Zimmer. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Eilen kemian aseet, kemiallisia aseita torjuva järjestö sai Nobelin palkinnon. Ja minkä takia ensi viikon Euroopan neuvosto ei sitten käytä aikaa todellisen vision löytämiseen, että me EU:ssa olisimme se unioni, joka todella pyrkisi aseista riisumiseen kaikkialla maailmassa. Kemiallisten aseiden torjuntajärjestö on jo pystynyt riisumaan yli 80 prosenttia maailman kemiallisista aseista. Se on silloin ollut todella hankala tehtävä. Se on toiminut sisällissotaa käyvissä maissa. Ja mitä me sitten teemme? Me järjestämme puolustushuippukokouksen. Ja tämähän on puolustuslobbareiden neuvosto. Sitä me emme halua. Tämä ei ole EUn perustehtävä eikä se, mitä kansalaiset ja me itse odotamme tältä unionilta. Meillä on Euroopan unioni, joka on kovassa kriisissä ja mitä sitten Euroopan neuvostossa tehdään? No mietitään, että miten Euroopan unionin talousvarat ja jäsenmaiden rahat voitaisiin käyttää vielä parempaan puolustusteollisuuteen ja puolustuspolitiikkaan. Miten tämä on mahdollista? Ja eihän ole mikään ihme, että EADS juuri ennen neuvostoa sanoi, että meidän täytyy säästää ja sanoa ihmisiä irti. Meillä ei ole tarpeeksi rahaa, koska EU ja sen jäsenmaat eivät ole tarpeeksi tehneet puolestamme. Eihän tämä ole Tämä on todella väärä suunta. Tässä on nyt kärryt asetettu hevosen edelle ja mennään todella vika suuntaan, jos, jos tälle tielle lähdetään. Ja tietysti Muistakaa, että joka vuosi 26 miljardia euroa käytetään puolustukseen, joka on itse asiassa enemmän kuin kansallisissa budjeteissa. 130 miljardia euroa pitäisi säästää. Me voidaan tietysti näin toimia, mutta loogista tämä olisi ainoastaan silloin, jos, jos puolustusteollisuuden toimijat todella sanoisivat, mitä näillä rahoilla tehdään, mutta näin ei tehdä. Meidän elämämme tai meidän politiikkamme nyt sitä sanellaan puolustuslobbareiden toimesta. EADS ei pystynyt vuosikymmeneen saamaan satelliittijärjestelmää toimimaan Saksassa. No mitä siltä sitten oikein odotetaan? Sitä minä en oikein ymmärrä, minkä takia täällä ollaan niin sinisilmä, sinisilmäisiä, ihan kuin Euroopan unionin pitäisi nyt ottaa jotenkin vastuu siitä, että jäsenmaissa pystytään rakentamaan toimivat ja tehokkaat puolustusjärjestelmät. Me emme voi voi kaikkea rahaa osoittaa vain puolustuspolitiikan vahvistamiseen. Meidän täytyy ensiksi pitää huolta ja puolustaa omia kansalaisiamme. Tämän halusin tässä nostaa esille. Ja toiseksi haluaisin vielä muistuttaa siitä, että kun Euroopan unionissa ei ole vieläkään pystytty eriarvoisuutta kitkemään, niin me emme voi painostaa Saksan liittotasavaltaa vielä enempää, että että se tekee näin. Jos me hyväksymme sen, että kaikki tulot, Saksan tulot ohjautuvat muihin maihin, niin me emme pääse todellakaan tästä kurjuudesta eroon. Kiitos sitten EFD-ryhmän puolesta, herra Farage. Hyvää huomenta. Niin, ihan ajankohtaista on puhua tästä joululähestymisestä, mutta minä haluan puhua lähtölaskelmasta äh, siihen päivään, kun 21 päivän jälkeen äh, ihmiset Bulgariasta ja Romaniasta pääsevät äh, liikkumaan laumoittain Eurooppaan. Ihmiset usein valittavat että, ja poliitikot valittavat, että profiili ei ole riittävän näkyvä. Katsotaanpa vaikka Jeffrey Van Ordenia, brittikonservatiivi, hän oli Bulgarian Euroopan unionin liittymisen esittelijä ja hän halusi avata ovet kaikille näille ihmisille ja haluan, että kaikki britit nyt ymmärtävät, kuka tämä henkilö on ja mitä tämä vapaa liikkuminen tarkoittaa. Se tarkoittaa ilmaista terveydenhoitoa, ilmaista koulutusta, ilmaista pääsyä tukijärjestelmään. Se tarkoittaa sitä, että ovet avataan rikollisille, rikollisjengeille, jotka tulevat hyötymään siitä, että Lonto on Euroopan menestyksekkäin ja kansainvälisin kaupunki. Tilanne on jo nyt niin paha, että 92 prosenttia mm, rikoksista Lontoossa viime vuonna tehtiin romanialaisten toimesta. Minä en tässä halua osoittaa ketään sormella, ja minä tiedän, että monet ihmiset tulevat Bulgariasta ja Romaniasta sellaisia ihmisiä, jotka ovat täysin säällisiä ihmisiä, haluavat tehdä kovaa työtä, kovasti työtä ja haluavat paremman elämän, mutta ei vapaa liikkuvuus toimi Euroopan unionista, nyt kun meillä on täällä maita, jotka ovat köyhiä. Jos Bukarestista tulee mies, ja tulee Lontooseen työhön ja saa lapsilisiä jonka lähettää Bukarestiin, niin tämä lapsilisa on enemmän kuin mitä hän voisi ikinä ansaita tekemällä työtä Bukarestissa. Ja niinpä tällaiset avut ovat mielettömän suuria. Joskus olen sanonut, ja britit ovat nyt samaa mieltä, minä olen sanonut, että riit, nyt riittää. Britit eivät halua, että 21 päivän kuluttua rajat avataan. Se on epäreilua. Se on epäreilua työtä tekeviä ihmisille. Se johtaa alhaisempiin palkkoihin. Se johtaa korkeampaan nuorisotyöttömyyteen. Ja se johtaa siihen, että yhteisöt jakautuvat. Mutta ei tämä tähän pääty, koska pääministerimme Cameron Labour ja Libdemien tuella haluaa laajentaa tätä avointen rajojen periaatetta – hän haluaa avata sellaisillekin maille kuin Kazakstanille ja Ukrainalle mahdollisuuden liittyä Euroopan unioniin. Tony Blair auttaa tällä hetkellä Albaniaa liittymään Euroopan unioniin. No, onnea vaan ihmiset haluavat jopa, että Turkki liittyisi Euroopan unioniin. No me, meidän viestimme on se, että Turkki kalkkuna on jouluruokaa. Me emme halua avata rajoja. Ja ensi viikolla toivon, että Cameron ei suostu siihen, että puolustusyhteistyötä syvennetään. Luojan kiitos esimerkiksi Syyrian osalla näin ei onnistunut. Kun puhutaan avoimista rajoista ja puolustuksesta, niin äänestäjät kyllä tulevat äänestämään omalla tavallaan ensi toukokuussa ja uskon, että, että aikamoinen muutos on tulossa. Herr Abgeordneter, es gibt eine Frage des Kollegen. Äh, herra Faras, kollega Bronsilta on teille kysymys. Otatteko sen vastaan? Yes, Mr. Farage, you... Uh, niin, herra Farage. Te sanotte, että vastustatte maahanmuuttoa 4.5.2010 Daily Politics Showssa sanoitte, että pitäisi antaa 250 000 työlupaa vuosittain maassamme. Ja hetki sitten viittasitte siihen, että romanilaiset ovat vastuussa eh, pankkiautomaattirikoksista, mutta olisitte voinut sanoa, että itse asiassa kyseessä olivat romanialaiset romanit. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Haluan tehdä yhden asian teille selväksi. UKIP ei vastusta maahanmuuttoa. Me pidämme maahanmuutosta, me haluamme maahanmuuttoa, mutta me haluamme sellaisen maahanmuuttojärjestelmän, joka perustuu samaan järjestelmään kuin Australiassa. Eli että haluamme ihmisiä, joilla on taitoja, taitoja tuoda meidän maahamme. Me emme halua ihmisiä, joilla on vaarallisia tauteja. Me emme halua ihmisiä, joilla on rikosrekisteri No, Australiassa ennen vanhaan se oli edellytys tietysti. Me haluamme tehdä omat päätöksemme, itse päätöksemme siitä, ketkä tulevat Britanniaan. Emme me syrji, emme me syytä ketään, vaan me haluamme valvoa rajojamme ja elää demokratiassa. Emmekä me voi tehdä niin, jos me olemme tämän Euroopan unionin jäseniä. So. Jetzt kommen wir wieder zu No niin, sitten palataan taas Eurooppa-neuvostosta käytävään keskusteluun. Kollega Rovan Löpen ei ole paikalla vielä, joten annan seuraavaksi puheenvuoron kollega Elmar Brokille EPP-ryhmästä. Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät komission edustajat ja hyvät kollegat. Pari sanaa Ukrainasta tähän aluksi, kun kuulin, mitä Ukrainassa on viime yönä tapahtunut, kun kuulin, miten amerikkalaiset ovat reagoineet, niin täytyy todeta, että tässä nyt on menty todella askelta, askelia taaksepäin. Tässä on, on todella otettu ihmisiltä itsemääräämisoikeus pois, kansalaisvapauksia on jyrkästi rajoitettu, tätä ei pidä hyväksyä. Olen kuitenkin rouva Hansin kanssa samaa mieltä siitä, että syyllisiä olemme myös me, koska meillä ei ole yhtenäistä Venäjä-politiikkaa. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on näin ollen entistä tärkeämpää. Me puollamme NATOa. On hyvä, että NATO on olemassa, se tarjoaa kollektiivista suojaa ja puolustusta, mutta meidän täytyy kuitenkin myös omia voimavaroja kehittää ja käyttää me emme voi sallia, että eurooppalainen puolustus olisi riippuvainen jostakin muusta toimijasta. Jos meillä ei ole tällaista rakenteellista yhteistyötä ja tällaista halukkaiden koalitiota, niin silloin emme ole toimintakykyisiä meidän täytyy pitää kiinni Euroopan toimintakyvystä, jakaa tehtäviä asianmukaisesti ja työskennellä yhdessä. Me emme voi odottaa, että amerikkalaiset aina pelastavat meidät, että amerikkalaiset Naton kautta hoitavat puolustusta Euroopan raja-alueilla. Ja emme voi olla Amerikan pikkuveliä. Katsokaamme, mitä Britanniassa tapahtuu. Siellä kompataan NATO, tai Yhdysvaltoja joka asiassa. Meidän täytyy eurooppalaista toimintakykyä ja valmiutta vahvistaa. Emme halua olla mikään maksumies, vaan haluamme olla aktiivinen toimija kansainvälisillä kentillä. No sitten talous- ja rahaliitto. Tässäkin tarvitaan eurooppalaista todellista politiikkaa. Tässä Euroopan parlamentti on tehnyt todella paljon töitä. Me olemme pyrkineet parantamaan lainsäädäntöä, parantamaan te- talouden tehokkuutta. Hyvä niin. Ja sitten eurooppalainen talouden ohjausjakso. Nämä ovat kaikki todella Euroopan parlamentin ansioita. Ja Euroopan parlamentti on tässä tehnyt merkittävää työtä ja kansalliset parlamentit ovat sitten vastuussa tästä toteutuksesta kansallisella tasolla. Ja tietysti kun kyse on kansallisista asioista tarkan, tai selkeästi, niin silloin pitää kansallisten parlamenttien antaa toimia. Ja vain tällä tavoin yhteistyöllä me pystymme yhteistä talouspolitiikkaa harjoittamaan ja parantamaan kilpailukykyä. Mitä olen sitten neuvostolta kuullut tästä maahanmuuttoasiasta, niin tämä on todella halvinta populismia, mitä maailmasta löytyy, mitä sanoja nyt olemme viime aikoina kuulleet. Euroopan unionilla on kaikki välineet käytössään, jotta se voisi, voisi käy, käyttää näitä asioita hyväksi, niin tässä nyt on annettu tällaiselle populismille mahdollisuus nostaa päätään Isossa Britanniassa ja muuallakin. Tällaisen ei saa antaa tapahtua. Kiitos herra Brock. Ja sitten herra, täällä on edustajalta teille sininen kortti. Otatteko sen vastaan? Mr. Uh, Brock, thank you for taking the question. Kiitos herra Brock, että hyväksytte tämän kysymyksen. Herra Brock, te sanoitte tässä, puhuitte eh, useampaan otteeseen siitä, että Euroopan unioni kehittää voimavarojaan. Tarkoittaako tämä sitä, että haluatte eurooppalaisen armeijan eh, ja mm, merivoimat, ilmavoimat? Herra Brock, voitteko vastata kollegalle? Kollega. Arvoisat kollegat, Eihän tähän minulla ole juridisia mahdollisuuksia, vaikka haluaisinkin. Täytyy muistaa Lissabonin sopimus ja siinä puhutaan Euroopan valmiuksista ja työn jaosta. Ei meillä voi olla mitään todellista eurooppalaista armeijaa. Ei, ei tällaiseen tulisi ikinä lupaa. Tämä on sellainen pelottava tekijä, jolla ei ole mitään tekemistä eurooppalaisen politiikan kanssa. Se, että tehdään yhteistyötä, jotta voidaan valmiuksia vahvistaa ja, ja tehdä järkevää työnjakoa, niin ette yksin Isossa Britanniassakaan tähän pystyisi, mutta jos me yhdessä tekisimme tämän, niin silloin olisimme yhdessä vahvempia. Pooling on share and sharing, eli yhdistetään voimat ja ja käytetään yhdessä niitä. Se, että valmiuksia vahvistetaan yhdessä olemme vahvempia kuin kaikki yksittäiset maat yhdessä. Ja tällaista yhteistä puolustuspolitiikkaa ei vain harjoiteta, vaan edelleen tämä puolustusala on kovin pirstaleista. Siinä ei ole mitään järkeä. Kiitos Elmaristin kaksi minuuttia, edustaja Waltieri. Kiitoksia puhemies. Tämä parlamentti tulee vahtimaan tarkkaan, josko yhteisömetodisopimusta kunnioitetaan. Tämä sopimusjärjestelmä on asia, joka voi johtaa verounioniin. Olemme sitä mieltä, että meidän täytyy saada aikaan sopimus, mutta sellaista ei ole näkyvissä Yhteistyö saa, on mahdollista ainoastaan selkeiden kannustimien mm, ansiosta. Tarvitaan solidaarisuutta ja me tarvitsemme sellaisen sopimuksen, joka toimii myös huomenna tulevaisuudessa kun ajat, mutta emme halua poliittisesti sitovaa sopimusta, jos siihen ei liity minkälaisia kannusteita. Tällainen sopimus, joka on vain sitova uhkaa olla vain heikko, joka ei tule toimimaan. Meidän täytyy ottaa huomioon myös sosiaalinen ulottuvuus tässä koko harjoitteessa. Täytyy muistaa, että kriisissä on kyse myös kysyntäkriisistä. Me tarvitsemme meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että mitä ikinä päätämme, niin kaiken täytyy perustua yhteispäätökseen, päätöksentekoon. Me olemme valmiita ryhtymään toimiin yhdessä muiden instituutioiden kanssa, mutta meidän täytyy pohtia riittävästi, minkälaisia seuraamuksia tällaisella sopimusjärjestelyllä on. Se saattaisi johtaa siihen, että parlamentissa sitä ainakin syynnettäisiin hyvin tarkkaan. La palabra ahora por dos minutos el señor Watson. Ja seuraavaksi edustaja Watson. Kiitos puhemies. Täällä pitäisi olla tyytyväisiä siihen, että Euroopan neuvosto vihdoin haluaa saada aikaiseksi yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan. Tämän pitäisi lähteä liikkeelle hyvästä työstä, mitä on tehty poliittisessa ja strategisessa komiteassa tämä ei lähde niinkään liikkeelle näistä pääsikunnan rakennusvälineistä kuin siitä, että tarvitaan yhteinen tavoite. Jos halutaan uskottavaa toimintaa, niin pitää lähteä liikkeelle teknologisesta pohjasta, pitää käyttää horisontti 2020 varoja ja käytettävä kehitysapua ja oikeuden rakentamista uudistetaan NATOa niin, että eh, tasapainotetaan uudelleen eh, transatlanttinen kumppanuus. Tarvitaan kyberpuolustusta ja satelliittijärjestelmää etusijalle. Mitä tulee näihin miehittämättyihin eh, ilma-aluksiin, pitää ensinnä miettiä, kuinka paljon ne todella edesauttavat Yhdysvaltain turvallisuutta. Euroopan neuvoston ei pitäisi unohtaa energiapolitiikkaa ja laittaa se ainoastaan alaviitteeseen. Fossiilista polttoaineista siirtyminen puhtaaseen energiaan on tärkeää. Tämä tuo turvallisuutta ilmastonmuutosta vastaan ja se myös mahdollistaa itsenäisyyden eh, riippumattomuuden Venäjästä. Olisi hyvä hyvä, jos ei lähdettäisi herra Svobodan eh, tielle. Svoboda on tässä herra Reeniä soimannut siitä, että on pyritty tasapainottamaan Eh, tilejä ja pitäisikö nyt toimia niin, että eh, nämä velat on maksettava seuraavan sukupolven aikana, pitääkö eh, Zapateron Hollandin politiikkaa tässä seurata mukaan. No tässä mielessä liberaalit pitävät oikein hyvänä tulevaa vaalikampanjaa. Kiitos herra Watson ja sitten Kronberg, kaksi minuuttia. Honourable members, the financial constraints Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, taloudelliset vaikeudet vähentävät äh, mahdollisuuksia käyttää rahaa puolustuspolitiikkaan. Tämä heikentää puolustusvalmiuksiamme ja tämä voitaisiin korjata kuitenkin jossain määrin paremmalla yhteistyöllä. Ryhmämme uskoo, että turvallisuus kotimaissa riippuu yhteisestä, todella yhteisestä eurooppalaisesta puolustuksesta. Haluaisin vedota, että jäsenvaltiot yhdessä vahvistaisivat eurooppalaista puolustusvalmiutta, päällekkäistä työtä ja pirstaleisuutta eikä ylikapasiteettia saisi sallia, jotta Euroopan puolustusalasta ja teollisuudesta tulee vahvempi paremmalla yhteistyöllä. Me tarvitsemme Euroopan puolustusasioiden ohjausjakson. Meidän tulee alaa harmonisoida ja standardoida, jotta puolustusvälineistö olisi kaikkialla samanlaista. Me emme tarvitse tutkimusta eh, ja hankintoja ja vientiä eh, sellaisille tuotteille, kuten miehittämättömille eh, ilma-aluksille, joilla voidaan tuhota paljon ihmisiä. Ja meidän pitää tässä muodostaa EUn yhteinen kanta ja hyödyntää kaksikäyttötuotteiden käyttöä. Arvoisat EU-parlamentin jäsenet, me vetoamme, että puolustuspakettia vahvistetaan Eurooppa-neuvostossa, aivan kuten komission tiedonannossa kehotettiin. Jäsenvaltioiden pitää selvästi vahvistaa yhteistyötä ja koordinaatiotaan puolustuspolitiikan näillä aloilla, jotta voidaan luoda tehokasta yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Kiitos. Kiitos kollega. Kaksi minuuttia edustaja Van Ordenille. Ja hetki sitten saimme kuulla, että hän on prikaatin kenraali. Kaksi minuuttia. Ensi viikon Eurooppa-neuvostoa on pidetty nimenomaan puolustusneuvostona niin, että voitaisiin ottaa jonkinlaisia edistysaskeleita turvallisuus- ja puolustuspolitiikan saralla ja olemme kuulleet jo tavanomaista mantraa komission ja neuvoston suusta. Mutta sikäli kun ymmärrän, niin tämä varsinainen puolustussisältö lukunottamatta muutamia komission koituvia tehtäviä tulee olemaan aika vaatimaton. Minkä, mitä päätöksiä ikinä tehdäänkin, niin eivät ne paljon eroa vaikkapa ö, urheiluministeriöiden päätöksistä. Eli minkälaisia puolustuspäätöksiä oikeastaan valtion päämiehet neuvostossa tulevat ensi viikolla tekemään? Minä itse asiassa uskon, että kun puhutaan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, niin ähm, tuulet ovat kääntymässä. Äh, Pääkaupungissa edelleen eletään jonkinlaisessa ihmemaassa, mutta mutta ähm, Eurooppa, Euroopassa ei tuntuisi olevan minkäänlaista erityisempää ruokahalua äh, sotilaspolitiikan suuntaan. Pikemminkin on korostettu äh, siviilipuolta, kriisin äh, ehkäisyä ja konfliktien jälkeistä raken, jälleenrakentamista. Monet ovat peräänkuuluttaneet tällaista muutosta, jotta Euroopan unio todella voisi tehdä jotain hyödyllistä, että se voisi täydentää pikemminkin kuin matkia Naton tehtäviä. Euroopan unioni on yrittänyt painaa institutionaalisen jalanjälkeensä sotilasasioissa. Meillä on jo kuitenkin Naton vakiinnuttamia rakenteita tietyt ulko- ja turvallisuuspoliittiset missiot, jotka ovat olleet maininnan arvoisia, ovat olleet nimenomaan siviili siviilimissioita. Kuten amerikkalaiset sanovat, meillä on putkista, mutta ei vettä. Kiitos. Sitten yksi minuutti, edustaja Suntis. Kiitos. Ensi viikon Eurooppa-neuvosto järjestetään hyvin kriittisenä ajankohtana. Euroopan kansalaiset todella kärsivät EUn harjoittamasta säästöpolitiikasta. Jos tässä on nyt unohdettu yhteisvastuu ja ihmiset, kun euroa pyritään vahvistamaan. Ensi viikolla varmasti puhutaan myös taloudellisesta tilanteesta ja talous- ja rahaliitosta. Olemme saaneet esimakua tästä. Aiotaan puhua pankkiunionista, Euroopan laajuisesta talouspolitiikasta ja niin edelleen. Mutta jos ajatellaan, mitkä ovat näiden politiikkojen katastrofaaliset seuraukset olleet tähän mennessä, niitä ei, niistä ei puhuta ollenkaan puolitoista miljoonaa työtöntä, tuhansia kotitalouksia Kreikassa, joilla ei ole varaa käyttää sähköä. Ja tässä on nyt unohdettu yksittäisten kansalaisten hätä ja tämä meininki vain jatkuu. Nyt on uhattu, että ihmiset häädetään kodeistaan Kreikassa, mikäli he eivät pysty maksamaan laskujaan. Ja nyt täytyisi näihin asioihin kiinnittää huomiota. Tämä esityslistaluonnos näyttää siltä, että EU ei ole vähäkään kiinnostunut Euroopan kansalaisten järkyttävästä hädästä. Ja sitten puolitoista minuuttia kollega Paksas. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Neuvoston esityslistalla on hyvin tärkeitä asioita, jotka liittyvät talouskasvuun ja työllisyyteen. Neuvosto käsittelee puolustusunionia ja työpaikkojen luomista, mutta toistaiseksi keskustelussa ei ole päästy käsin kosketeltaviin tuloksiin. Ja voidaan siis todeta, että läpimurtoa ei tänä vuonna ole tapahtunut odotusten vastaisesti. Ei ole saatu tarpeeksi tällaisia uudistuksia PK-yritysten toimet tai niihin suunnatut toimet eivät ole olleet riittäviä. Ainoastaan kausityöllisyys on vähän parantanut tilannetta. Minä puhun tässä nyt väliaikaisista toimista, talvella ongelmat pahenevat ja me varmasti sitten ensi vuoden kesällä näemme tulokset siitä, mitä nyt tapahtuu. Tuolloin nuorisotyöttömyystaso kasvaa siis selvästi. Meidän pitäisi mielestäni keskittyä seuraaviin toimiin, ne erityiset toimet, Eh, yrityksille, joiden pitäisi saada helpotuksia eh, alle 30-vuotiaiden työllistämisestä ja toiseksi pitää tukea niitä nuoria, jotka ponnistelevat ja tämän lisäksi on vähennettävä verotaakkaa työtä tekeviltä, sillä työntekijäperheitä pitää verottaa mahdollisimman vähän. Kiitos ja puolitoista minuuttia sitten edustaja Sinclair. Kiitoksia puhemies. Tässä me olemme edellään ähm, heiluvassa laivassa täällä äh, Euroopassa ja mitä neuvosto haluaa tehdä? Se haluaa keskustella puolustuksesta. Haluaisin väittää, että että puolustus on kyllä alimpana listalla, kun puhutaan, mistä ihmiset haluaisivat keskustella. he niin haluavat keskustella työllisyydestä, haluavat keskustella siitä, kuinka paljon maksaa eläminen ylipäänsä, haluavat keskustella inflaatiosta, mutta siitä te ette halua keskustella. Haluatte keskustella puolustuksesta. Komissio täällä puhui kilpailemisesta USA kanssa. Miksi pitää kilpailla USA kanssa? Meillä on 28 suvereenia valtiota. Ei UK ainakaan halua olla suvereeni valtio nimeltä Euroopan unioni. Teidän täytyy kuunnella ihmisiä, mutta te ette tee niin. Te haluatte vain viedä eteenpäin tätä supervaltiota. Meidän haluatte, että meidän täytyy kilpailla USA kanssa. Miksi tässä pitäisi keksiä uudestaan? Meillä on jo NATO, ja NATO on, hyvä, on hyväksi koettu. Ja sitten työllisyys. Te onnittelette itseänne siitä, että Mm, Latvia liittyy euroon. Teillä on laastari laastarin päällä, tässä euro, eurovaluutan päällä. Aina kun tulee haava, niin uusi laastari. Mutta entäs sitten, kun laastari on vain siinä ja pysyy, sinne tulee infektio, infektio alle ja sittenpä vasta sattuukin. Näin kuvittelen, että eurollekin tapahtuu pitkä pitkä ja kipeä tie on edessä. Lopettakaa tämä hulluus nyt. Kiitos kollega. Ja sitten kaksi minuuttia edustaja Saudargas. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Gruodžio 19-20 dienomis vyksiančiame Europos vadovų tarybos posėdėje. Kiitos arvoisa puhemies. Eurooppa-neuvosto näyttää suuntaa tulevalle yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle. Eurooppa-neuvosto keskustelee myös vahvemmasta talous- ja rahaliitosta ja talouspolitiikan koordinoinnin vahvistamisesta, jotta voidaan varmistaa pitkän tähtäimen taloudellinen ja sosiaalinen vakaus. EU-johtajat myös tarkastelevat, miten välineet, joilla on pyritty vahvistamaan talouskasvua, ovat toimineet. Ja näin tehdään. Ja totta kai EU-johtajat keskustelevat myös pankkiunionin perustamisesta. Tämähän on ollut Liettuan puheenjohtajakauden yksi prioriteeteista. Ensimmäinen pilari pankkiunionista on jo hyväksytty, tämä yhteinen valvontamekanismi, jolla pyritään ennaltaehkäisemään tulevat talouskriisit ja toivon, että Euroopan neuvosto pystyy hyväksymään nyt pankkiunionin toisen pilarin, eli tämän yhteisen ratkaisumekanismin, jolla voidaan pankkien kriisitilanteet ratkaista ja toivomme, että tällä tavoin pankit vahvistuvat niin, että ne voivat itse huolehtia itsestään eikä veromaksajien kukkarolle tarvitse käydä. On tärkeää vahvistaa pankkialan valvontaa ja kaikin tavoin palauttaa luottamus euroon kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Kaikki tämä kääntyy lopulta myös kansalaisten hyväksi. Eurooppa-neuvosto käsittelee myös energia-alaa. Tiedämme, että viime täysistunnossa hyväksytty EU-budjetti, niin siinä on budjettiotsake, joka sisäl- liittyy juuri näihin energia-asioihin. Ja tässä komissio on nyt hahmotellut uusia energiaprojekteja, jotka ovat yhteisten etujen mukaisia. Ja on tärkeää muistaa, että energiasta maksetaan edelleenkin liikaa, jotta voidaan, ja on tärkeää, että voitaisiin alentaa Eh, energian hintaa ja päästä eroon tällaisista energiattomista saarekkeista. Ja tämäkin osaltaan vahvistaa talouskasvua hyvin. Kiitos puolitoista minuuttia, Enrique Guerrero. Kiitos puhemies. Edustaja Svoboda puheenvuoronsa alussa vähän ironisoi, hän vertaili työllisyyslukuja Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Tämä on aika surullista, koska siellä tilanne on parempi ja täällä taas miinusmerkkinen tai todella alhainen. Täällä on yli kymmenen maata, jossa työllisyys taso on niin korkea, työttömyystaso on niin korkea, että sitä ei saada 10 prosenttiin ennen kuin vasta vuosikymmenen kuluttua. Tämä tarkoittaa sitä, että 2008-2012 välillä on ollut toisella mantereella parempaa työllisyyspolitiikkaa kuin meillä. Tämä yksinomainen säästöpolitiikka ei ole johtanut niihin myönteisiin tuloksiin, mitä muut politiikat muualla ovat saaneet aikaiseksi. Mutta kyse ei ole ainoastaan politiikasta, vaan myös päätöksentekoa tavoista. Tuolla tehdään päätöksiä niin, että nopeasti päästään poliittiseen sopimukseen ja on kuitenkin totta, että Yhdysvalloissa eh, oltiin aika monta kuukautta eh, halvaantuneita, koska oli tämä shutdown-tilanne. Mutta jos palataan Eurooppaan, niin nyt vielä puhutaan pankkien kriisinratkaisujärjestelmästä, emmekä tiedä päästäänkö tulossa neuvoston kokouksessa yksimielisyyteen, mutta on kuitenkin selvää, että yhteinen kriisinratkaisumekanismi, sitä ei saada aikaiseksi ennen kuin vuosikymmenen kuluttua. Tällä tavoin on hyvin vaikea saada aikaiseksi sellainen pankkiunioni, joka olisi muiden maailman talousmahtien ymmärrettävissä ja siksi me tarvitsemme uudenlaista politiikkaa, uudenlaista päätöksentekoa näihin politiikkoihin. Kiitos Enrique ja sitten kaksi minuuttia edustaja Duff. Eurooppa-neuvoston tarkoitus on sopia koko joukosta aikeita ja toiveita, jotka liittyvät turvallisuuteen ja puolustukseen. Mutta se, mitä Eurooppa-neuvosto voisi tehdä ja mitä sen pitäisi tehdä, on tehdä päätös, jonka myötä Euroopan omat taistelujoukot voitaisiin mobilisoida Afrikkaan tukemaan ranskalaisia joukkoja. Minä olen nähnyt näitä taistelujoukkoja. Erinomainen esimerkki sotilasyhteistyöstä ja ponnistusten jakamisesta. Kyseessä on erittäin sofistikoitu, innokas ja altis joukko. Näitä taistelujoukkojahan ei ole mobilisoitu sen jälkeen, kun ne vuonna 2005 luotiin. Ensin saksalaiset ja sen jälkeen eh, englantilaiset käyttivät veto-oikeuttaan. Ja jos historia nyt toistaa itseään, niin ei näitä taistelujoukkoja koskaan eh, mobilisoida. Ensi viikolla meillä on mahdollisuus siihen, että sotilaallisesti kykenevät valtiot voisivat luoda etujoukot – jotka olisivat johtoasemassa, lakkaisivat, lopettaisivat puheet ja ryhtyisivät sanoista tekoihin, ryhtyisivät kol- yhteistoimiin, jotta voitaisiin turvata Euroopan unionin ö, turvallisuusintressejä. Kiitos. Yes. Andrew Tini. Kiitos Andrew. Ja sitten yksi minuutti Jill Evansille. Thank you, President. If we are... Kiitos, herra puhemies. Jos Eurooppa on tarkoitus saada jaloilleen, sille pitää osoittaa selkeä kansainvälinen rooli. EU voi olla todellinen rauhan puolesta torjuja, jos kiinnitämme huomiota kaikkiin ihmisiä, ihmisiin kohdistuviin uhkiin. Meidän täytyy ottaa huomioon köyhyys, <clears throat> ympäristö, ruoka- ja juomavarat ja energiakysymykset, kun ajatellaan turvallisuutta laajassa mittakaavassa. Meidän täytyy vahvistua rauhan rakentamisessa, ei ainoastaan sotilaspuolella, vaan myös siviilipuolella. Tärkeää on, että voimme rakentaa rauhaa, ehkäistä konflikteja yhteistyössä muun muassa YK kanssa. Nyt on aika investoida ei aseisiin, vaan ihmisiin, ennen kaikkea nuoriin, jotta voidaan luoda työpaikkoja, elpyä ja päästä eteenpäin. Ja tämä kattaa kaikki Euroopan maat ja alueet, Flanderin, Skotlannin ja Baskimaan, että nämäkin alueet voivat saada täyden osansa EU-sta. Kiitos edustaja Evan. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Tosinovski. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Yksi joulukuun neuvoston keskeisiä asioita on puolustusteollisuuden vahvistaminen Euroopassa. Siinä työskentelee noin 400 000 ihmistä. Mutta turvallisuusriskit kuitenkin muuttuvat jatkuvasti. On enemmän humanitaarisia toimia ja terroristiuhkia. Ja kaikki näihin liittyy myös uusia teknisiä haasteita. monen jäsenvaltion on osallistuttaa valmisteluun ja toimintavalmiusvaiheeseen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme paljon teknistä yhteen sopivuutta ja optimaalista voimavarojen käyttöä. Ja kun nyt budjettirahat ovat vähissä, on vähennettävä operatiivisia kustannuksia. pienet ja keskisuuret yritykset voisivat saada etua ja EU olisi vähemmän riippuvainen ulkopuolista maista. Voimakkaampi puolustusteollisuus voi parantaa puolustuskykyämme tulevaisuudessa. On tärkeää, että mahdollisimman hyvin koordinoidaan työtä Naton kanssa. Kiitos ja sitten Marisa Matias, yksi minuutti. Kiitoksia kovasti puhemies. neuvoston kokoukset näyttävät olevan yhä enemmän ja enemmän loppareiden kokouksia, Tässä sellaisia kokouksia, joissa loppareiden rooli kasvaa. Ja yhä vähemmän ja vähemmän vastataan kansalaisten tarpeisiin. Sen sijaan, että vastaisitte loppareiden tarpeisiin, ehkä kannattaisi todellakin vastata kansalaisten tarpeisiin. Tässä nimenomaisessa tapauksessa vastataan puolustusloppareiden tarpeisiin. Meidän täytyy investoida kansalaisiin, ei puolustuspolitiikkaan. Kansalaisilla on jatkuvia tarpeita, kansalaiset ovat köyhiä, heillä ei ole koteja, he, heillä on koulutustarpeita, ei heillä ole aseistustarpeita. Hyvä puhemies, Euroopan unioni on traagisesti ö, tiellä, josta ei ole paluuta, tuhon tiellä. Ja nämä neuvostot johtavat sellaiseen tilanteeseen, jossa tuho on edessä. Salafrakos, yksi minuutti. Kiitos. Niin. Taloudellinen tilanne Euroopan unionissa on jonkin verran parantunut, hyvä niin, mutta mitään todellista kasvua ei ole vielä nähtävissä. Eurooppalainen <clears throat> elinkeinoelämä vain sanoo irti, uusia työpaikkoja ei ole missään. Ja onko tämä nyt ihan selvää? Tiedättekö tästä komissiossa ja neuvostossa? Onko teillä todella rakentavia toimia, joilla taloutta saataisiin elpymään? No nyt sitten Latvia ja Liettua haluavat liittyä euroon. Miettikääpä tätä nyt vielä vähän, äh, kun puhutaan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Ja sillä tietysti, siihen tietysti riittää, tai siihen tietysti liittyy työllistämismahdollisuuksia, mutta kuitenkin Kreikassa ainakin puolustus teollisuus on vain sanonut ihmisiä irti, ei tästä ole ollut äh, taloudellisesti mitään hyötyä. Päinvastoin tämä on yksi merkittävä tekijä, kun ajatellaan euroskeptismin nousua meillä. Ja nyt Troikka vain aikoo viedä läpi näitä todella tiukkoja toimenpiteitä Kreikassa. Se on väärin. Kiitos. Ja sitten yksi minuutti kollega Stassen. Kiitos puhemies. Euroopan unioni tuntuu itse joskus ajattelevan, että pitää puhua jostain muustakin kuin taantumasta ja siksi puhutaan puolustuksesta, yhteistä toimista, yhteisten miehittämättöjen ilmausten rahoittamisesta ja tietysti rahat pitää aina löytää EU-budjetista. On nyt todella keskeistä, että ymmärrämme, että meillä on jo olemassa puolustusrakenteita ja on huomioitava kansalaisten toiveet, mutta tämä ei heitä kiinnosta, tämä ei ole heille tärkeää, he eivät halua mitään liittovaltiota, eivätkä missään nimessä mitään liittovaltiota, jolla on oma omat puolustusvoimansa. Me Alankomaissa haluamme toimia vain Naton kautta. Missään mielessä emme koskaan halua tukea eurooppalaista armeijaa. Toivottavasti tämä eh, huippukokous on todellinen pettymys. Tämä on ainoa hyvä lopputulos. Tätä toivomme Alankomaissa. Ja herran Brokkun puhutte populismista. Kyllä todellakin toukokuu tulee olemaan käännekohta ja tulee uudenlainen eh, vaihe Euroopan parlamenttiin. Kiitos kollega ja sitten kaksi minuuttia edustaja Levia. Kiitoksia puhemies. Arvon komissari, arvon ministeri. Neuvoston kokous on mahdollisuus hallituksille ja valtioille pohtia erittäin tärkeitä asioita, jotka tulevat vaikuttamaan tuleviin, tulevina kuukausinakin muun muassa Euroopan talouden jälleen elvyttämiseen, kun ajatellaan minkälaisia ongelmia meillä on julkisen varainkäytön suhteen, niin me emme saa unohtaa sitä, että ainoa tie pois kriisistä on kasvu ja investoinnit. Nyt ei enää ole aika kiristää vyötä, vaan on syytä vaihtaa reittiä niin, että saamme talouden kasvamaan ja tuoton jakautumaan. Täytyy korostaa keskuspankin roolia. Sen tulisi olla samanlainen kuin Amerikan vastineensa. Meidän täytyy kehittää, jokaisen alueen täytyy kehittää ja investoida omiin alueisiinsa ja saada BKT kasvamaan. Kun ajatellaan puolustuspolitiikkaa, meidän täytyy toimia niin, että että yhdistämme kokemuksemme ja teknologisen osaamisemme koordinoidulla tavalla niin, että käytämme vähemmän, mutta tehokkaammin. Ja meidän täytyy nyt jo lyödä lukkoon sellainen etenemissuunnitelma, joka vie kohti hyvää koordinoitua puolustusyhteistyötä. Haluan italialaisena korostaa sitä, että mitä Lampedusassa on tapahtunut. On erittäin tärkeää, että me asetamme Välimeren työryhmän niin, että me voimme puuttua tähän maahanmuuttovirtaan. Tällä hetkellä kyse on todellisesta Kyse ei ole välttämättä enää tiettyjen maiden kärsimyksestä, vaan systemaattisesta virrasta me, me, meidän täytyy tehdä päätös siitä, että muutamme reittiä ja saamme aikaan Euroopan, joka poistuu kriisistä. Kiitos. Kiitos Marjelle Nikoppa, kaksi minuuttia. Έχουν περάσει 10 χρόνια από το 2003 όταν αποφασίστηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλεια. Vuonna 2004 jo kehitettiin eurooppalaista turvallisuusstrategiaa ja sitten viisi vuotta keskusteltiin strategian täytäntöönpanosta pelkästään. Puolustusneuvosto joulukuussa on asettanut nyt paljon tavoitteita ja Euroopan parlamentissa viime täysistunnossa esitimme hyvin selkeän viestin. Sanoimme, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa pitää päästä eteenpäin. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on tärkeä elementti eurooppalaista integraatiota. Jos emme pääse tällä alalla eteenpäin, niin Euroopan unioni ei pysty koskaan toteuttamaan täysimääräistä rooliaan kansainvälisillä kentillä, eikä se ole todellinen poliittinen toimija, vaan ainoastaan yksi vapaakauppa-alue. On selvää, että rahat ovat tiukilla ja jäsenmaissa puolustusbudjetit ovat todella pieniä. Nyt täytyy saavuttaa enemmän vähemmällä rahalla. Tähän ratkaisu on tiiviimpi yhteistyö ja parempi koordinaatio eri jäsenmaiden välillä. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytyy olla myös avointa ja läpinäkyvää. Se ei ole mikään eliitin juttu, vaan sille täytyy saada myös kansalaisten hyväksyntä. Olemme esittäneet konkreettisia toimenpiteitä että arvioidaan kuinka Lissabonin strategian täytäntöönpano on onnistunut, miten yrityksiä on voitu tukea ja sitten artikla 14, miten näitä yhteisiä toimia on toteutettu. Ja sitten puolustusneuvostolta me kysyimme, että mitä konkreettisesti aiotaan tehdä. Tähän mennessä mitään todellista näyttöä ei vielä ole. Puhetta kyllä riittää kesäkuussa 2013 tänä vuonnakin puhuttiin siitä, että asioita tulisi tarkastella perusteellisesti, mutta kaikenlaisia julistuksia yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta on, mutta ei mitään konkreettisia tekoja. Tietysti kansallista protektionismia on, epäilyksiä ei luoteta muihin. Ja tässä nyt näyttää siltä, että pieni mahdoll- pienin yhteinen nimittäjä on tässä otettu käyttöön. Sen ei saa jäädä tähän vaan meidän täytyy yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa vahvistaa. Se on oleellista. On ikävää, että näin ei ole vielä tapahtunut. Kiitos ja kaksi minuuttia kollega Schalgerens. Kiitos puhemies. Tämä pitää sanoa suoraan. Me olemme vielä valovuosien päässä eurooppalaista armeijasta. Ainakaan minun sukupolveni ei sitä tule kokemaan tässä on vielä paljon esteitä, joista on päästävä eroon ennen kuin tähän voidaan päästä. Nämä esteet ovat sotilaallisia, taloudellisia ja teknisiä. Kaikki ovat samaa mieltä tästä. Se, että eh, sotilaslaitteistoa eh, tuotetaan erikseen eri puolilla, on kestämätöntä näinä vaikeina aikoina. Tämä johtaa siihen, että tuotantokustannukset nousevat, koska ei pystytä tekemään tutkimusta yhdessä eikä hyödynnetä mittakaava etua. Tämä ongelma on tunnettu jo ties kuinka pitkään. Nyt on oltava realistisia mainituista syistä. Tilanne on nyt se, että pitäisi asettaa etusijalle yhteistyö ja miettiä sitten tätä yhteistä tulevaisuutta. De Gaulle puhui jo siitä, että jos ajattelemme horisonttia, niin se on sellainen viiva, joka on yhä kauempana, mitä edemmäksi mennään. Mutta sinne on kuitenkin pyrittävä. Ja toistaiseksi on lähtevä liikkeelle pienemmistä hankkeista, esimerkiksi että kaksi valtiota tekisivät hankintoja yhdessä olisi yhteisiä ohjelmia eri valtioiden kesken. Nämä ovat hyviä eh, askelia siihen, että voidaan päästä yhteen toimivuuteen puolustusvoimien välillä, mutta ongelma on lähinnä poliittinen. Nyt ei ole eh, hyötyä siitä, että sormella osoitetaan, että voimavaroja ei tarpeeksi, jos sitten jäsenvaltioiden erot tulevat esille aina, kun intervention mahdollisuus tulee esille. Esimerkiksi mallin osalta Euroopan unioni teki selväksi, että sillä ei ollut edes poliittista tahtoa käyttää niitä voimavaroja, joita on jo olemassa. Kiitos Charlie ja sitten yksi minuutti. Edustaja Eichhout. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik weet dat... Kiitoksia kovasti, puhemies. Minä tiedän, että tulevassa huippukokouksessa tullaan keskittymään Euroopan puolustuspolitiikkaan – Sehän on tietenkin Euroopan puolustusteollisuuden etujen mukaista, mutta minä itse haluaisin puhua taloudellisesta yhteistyöstä ja rahaliiton liitosta. Aivan kuten ää, valtiovarainministeritkin eilen sanoivat, meidän tulisi saada aikaan ää, hallitusten välisesti toimiva rahasto, pelastusrahasto. Täällä on puhuttu kahdenvälisistä sopimuksista jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välillä, mutta edelleenkin näyttää siltä, että edelleenkin tarvitaan demokraattista valvontaa sen osalta, mitä komissio tekee. Komissiolla on koko liuta toimia, joita sen täytyy täytäntöön panna, mutta kukaan ei demokraattisesti valvo tätä toimintaa. Euroopan hallitusten täytyy myös ymmärtää se, että sosiaalipolitiikkaa myös tarvitaan, muuten kansalaiset eivät tue mitään. Kiitos ja yksi minuutti. Edustaja Andersson. Minun viestini ohjelmamaiden ihmisille on seuraava. Kun täällä toistetaan sitä, että Irlannin ohjelma on ollut hieno, niin älkää uskokas sitä meillä on ma- massatyöttömyyttä, köyhyyttä, yhteisöt ja julkiset palvelut ovat rapautuneet. Ne ovat tämän Troikan perintöä. Hallitukset ovat iloisia komission ehdottamista leikkauksista, mutta sehän on vain epäonnistunutta kiristyspolitiikkaa. Irlannin ja muiden ohjelmavaltioiden kurjuuden asemesta äh, Euroopan Eurooppa-neuvosto kääntää, katsoo ihan muihin asioihin. Täällä puhutaan äh, puolustusvalmiudesta ja siihen varainkäyttämisestä. Se on mielestäni erittäin pelottavaa. Eurooppa-neuvosto on ryntäämässä kohti Euroopan unionin lisääntyvää militarisoitumista. Un minuto, el señor. Kiitos Martina ja yksi minuutti Hans-Peter Martille. Ich versuch's mal ganz leise, weil dann vielleicht zugehört wird. Yritän puhua hiljaa ja rauhallisesti, ehkä silloin minua kuunnellaan paremmin. Ei tässä nyt olla ihan väärillä jäljillä, kun sanotaan, että olemme muutoksen edessä. Tässä on nyt isoja ratkaisuja edessä ja näyttää siltä, että tulevassa parlamentissa oikeistosiipi tai tämmöinen populismisiipi saa valtavan voiton. Tämän pitäisi soittaa hälytyskelloja, niin onko nyt tällaisessa tilanteessa järkevää keskittyä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan eikä ja jättää tämä sosiaalinen puoli täysin hunningolle? Mitä, mitä tässä oikein ajatellaan? Meillä on miljoonia työttömiä ja miljoonat ihmiset elävät jatkuvassa epävarmuudessa. Ja jos aina vain toimitaan niin, että asiat jäävät puolitiehen piste, piste, piste, mitään ei tapahdu. Ja katsotaanpa sitten, mitä toukokuun lopulla tapahtuu. Vielä ei ole liian aikaista miettiä uudelleen. Jean-Pierre Audi. Kiitos ja kaksi minuuttia Jean-Pierre Audi. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin sanoi, että on harmillista, että Euroopan neuvoston puheenjohtaja oli paikalla. Minä pyysin, että hänet kutsuttaisiin tänne. En tiedä, miksi hän ei ole tullut. Eikö hän halua tulla paikalle? Meillä ei ole enää yhteyksiä valtioiden päämiehiin. He kokoontuvat, mutta me emme pääse heitä tapaamaan. Tietysti eh, yleisten asian neuvostolla on oma valtuutensa, mutta on harmittaa täällä ei ole edustaja paikalla. Mitä tulee sitten puolustusteollisuuteen, tässä on tietynlaisia tuotteita, joilla on eh, pitkä kehittelyaika, tämän tarvitaan monta vuosikymmentä ja julkiset halkinnat ovat etusijalla. Me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista puolustuspolitiikkaa. Haluaisin kiittää komissiota tästä erinomaisesta tiedonannosta. Euroopan parlamentti on esittänyt eh, eh, puolustusalan teollisen, taloudellisen toimijan asemaa ja kuka tämän tehtävän saisi. Olisi tärkeää varmistaa, että pystytään tekemään tuotantoja Euroopassa. Tarvitsemme omia normeja sertifikaatteja. Meidän on oltava itsenäisiä. Oli hyvä, että Galileo kehitettiin, kun nähdään nyt, miten yhdysvaltalaiset ovat toimineet ja sen takia on hienoa, että meidän varapuheenjohtajamme alvaliokunnassamme Aron Danjan on työskennellyt kovasti puolustuksen alalla. Ehkä olisi hyvä, jos meillä olisi vielä parempaa parlamenttien välistä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, sillä puolustus on sellainen asia, johon pitää ottaa mukaan kansallisten parlamenttien edustajat ja myös Euroopan puolustusvirasto olisi otettava selvästi mukaan. Ja lopuksi sitten ohjausjaksosta. Täällä puhuttiin tulostaulusta sosiaalisiin asioihin liittyen, mutta tarvitaan vielä enemmän. Miten me olemme miksi me emme pysty paremmin toimimaan yhteen sosiaalisessa asiassa, jos ajatellaan minimitasoja. Saksan poliittinen sopimus on tärkeä, jos ajatellaan näitä minimitasoja. Olisi tärkeää, että myös entissä kommunistimaissa otettaisiin tällaiset yhteiskunnalliset minimit käyttöön ja pitäisi eh, tätä yleistää jatkossakin. Kiitos ja sitten kaksi minuuttia kollega Ferreira. President. Kiitoksia puhemies. Joulukuun neuvoston täytyy ottaa merkittäviä edistysaskeleita kohti pankkiunionia, koska nythän on aloitettu jo pankkivalvojien liitto tai unioni ja pankkiliiton täytyy seurata tätä kehityskulkua niin, että saamme ratkaisun luottoongelmiin. Tämän järjestelmän täytyy olla riskiperusteinen, sen täytyy ottaa huomioon oikeasuhteisuuskysymykset, mutta sen täytyy olla yksi ja yhtenäinen järjestelmä. Haluaisin vedota kansalaisiin, jotta he luottaisivat enemmän Euroopan ja Euroopan kykyyn päästä kriisistä ulos. Hallitusten välinen järjestelmä ei ole onnistunut, se ei ole onnistunut valtion velkaongelmassa, eikä se ole onnistunut sopimusjärjestelyssä, johon viitattiin, eikä se tule toimimaan myöskään pankkiunionissa. On selvää, että eturistiriitojakin on. Pankkien täytyy rahoittaa omia ää, ratkaisujaan investointien kautta. Ongelmien ratkaisuiden suihin tarvitaan rahoitusta. Tämän lisäksi me tarvitsisimme kolmannen pilarin, se puuttuu vielä. Kansalaiset eivät ymmärrä sitä, että pankkiunioni, jossa on yksi yhtenäinen valvontamekanismi, kansalaiset eivät ymmärrä, että tällä tavalla heidän talletuksensa tulisivat suojatuiksi. USA on päättänyt taata talletukset, jotta saisivat kansalaiset luottamaan uudestaan järjestelmään. Heillä on ö, tällainen ö, järjestelmä ja sen tarkoitus oli vastata vuoden 2008 kriisiin USA tai siis ylipäänsä 2000-luvun kriisiin USAssa. Ja neuvoston täytyy tehdä samalla tavalla. Neuvoston täytyy varmistaa se, että pankkiunioni ei ole taas yksi uusi vaihe, jonka vuoksi epätasapainoisuudet vain pahenevat. Kiitos. El kollega. Kiitos eli Sitten yksi minuutti kollega Brans. Yes, the commission wants to see more single Komissio haluaa enemmän yhtenäismarkkinakilpailua puolustusalalla ja poistaa sitten pirstaleisuuden ja byrokratian. Ei tässä nyt ole byrokratiaa eikä pirstaloisuutta, vaan se johtuu siitä, että nämä pitää kilpailuttaa julkisen hankintakilpailumenettelyn mukaisesti. Ja tässä Britannia on tehnyt järkevästi saman kuin Puolakin että näitä ei ole tehty ja komissio kutsuu näitä markkinavääristymiksi, mutta tässä vain pikemminkin otetaan jäsenmaalta pois oikeus suojata kansallisia intressejään. Puolustus on tärkeä ala kansallisesta intressinäkökulmasta ja ei tietenkään Eurooppaa varmaan sotaa tule, mutta kyllä tilanne voi muuttua yhdessä yössä. Britannia ei voi olla riippuvainen sellaisista maista, jotka esimerkiksi Falklandin sodassa asettuivat meitä vastaan. Kiitos. Ja kaksi minuuttia varapuhemies Portasiewicz. Kiitos oikein paljon puhemies. Hyvä komission jäsen. Tuleva Eurooppa-neuvosto käsittelee tärkeitä asioita. Muun muassa sitä, miten saadaan talous- ja rahaunioni toimimaan paremmin ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä seikkoja. Mutta jos ajatellaan, mitä viime viikkoina on tapahtunut Kiovassa ja erityisesti viime yönä, niin mielestäni olisi tärkeää, että Eurooppa-neuvosto keskustelisi jonkun verran Ukrainaan ja EUn ja Ukrainan välisiin suhteisiin. Päätös olla allekirjoittamatta assosiaatiosopimusta, joka tehtiin juuri ennen Vinnan huippukokousta, oli ehkä yllätys, mutta se, mitä nyt viime yönä ja aamuyöstä tänään tapahtui, se miten poliisi eh, kävi rauhanomaisten mielenosoitteen kimppuun samaan aikaan, kun EUn ulkoasian korkea edustaja on paikalla. Tämä on käsittämätöntä, eikä tätä voida mitenkään selitellä. Ja siksi tänään täällä Strasbourgissa ja ensi viikolla Brysselissä Euroopan parlamentin pitäisi antaa viesti niille tuhansille ja sadoille tuhansille ihmisille, jotka ovat Maidanin itsenäisyysaukiolle leiriytyneet Kiovassa. Meidän on sanottava, että me tuemme näitä ihmisiä. Me olemme, meillä on samat unelmat kuin heillä. Emme voi hyväksyä väkivaltaa maassa, joka haluaa assosiaatiosopimuksen EUn suuntaan. Ja väkivalta ei siis ole ratkaisu. Haluamme tehdä sen tarkistuksen estyslistalle niin, että huippukokouksessa puhuttaisiin myös Ukrainasta. Kiitos ja puolitoista minuuttia, eh, edustaja Kleva Kekus. Kiitoksia kovasti. Tänä vuonna olemme keskustelleet jo veropetoksista, veron kiertämisestä ja veroparatiiseista. Olemme tehneet konkreettisia ehdotuksia komissiolle ja jäsenvaltioille – ja neuvosto on hyväksynyt päätelmät, jotka liittyvät saada tu, tuhannen miljardin euron äh, veromenetyksiin. Mutta nyt olemme kuulleet, että on asetettu uusi takaraja johon mennessä pankkitietojen vaihtamisen tulisi olla mahdollista myös Luxemburgin ja muiden valtioiden välillä. Tässä vaiheessa ei enää keskustellakaan veroasioista, vaan G20-sopimuksissa, G20-kokouksissa keskitytään pikemminkin muihin asioihin. Eikä mikään oikeastaan liikahda eteenpäin verorintamalla. Hyvät kollegat, meidän verokuilumme on valtaisa. Se vastaa jäsenvaltioiden koko terveydenhuoltojärjestelmiä. Ja se on ongelma, josta meidän tulisi keskustella. Verojen kiertäminen ja veropetokset ovat asia, joista tulisi keskustella talouden ohjauskauden yhteydessä. Meidän tulisi pitää huoli siitä, että jäsenvaltiot ottavat tämän asian keskusteluun niin pian kuin mahdollista. Un minuto, las... Kiitos. Ja sitten yksi minuutti, edustaja Le Pen. Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi on symboli Euroopan unionin hulluudesta. Tämä on todella eurooppalaista sosiaalista dumppausta. tämä on kaksinkertainen tavoite, joka tässä nyt on saavutettu. Palkat laskevat ja sosiaalinen suoja heikkenee. Tässä todella mennään sosiaalisesti kohti pohjaa ja sitten työministeriöiden ja muiden puheet eivät auta mitään. Tässä on, on sanottu, että taistellaan petoksia vastaan. Hyvä niin, mutta kyllähän tätä on tehty jo pitkään, mutta tämä ei kyseenalaista tämän direktiivin pohjaa, joka on todella huono. Tämä vain lisää, lisää työttömyyttä, lisää todella aggressiivista kilpailua niissä maissa, jotka pystyvät hyötymään järjestelmästä. Ja Luuletteko todella, että äänestäjät tämän nielevät näin vain, että minun maahani saa tulla muista maista työntekijöitä noin vaan ranskalaisten työntekijöiden kustannuksella? Kaikki revitään työntekijöiden selkänahasta. Nyt olemme sosiaalisen ja taloudellisen sodan kynnyksellä. Tiene. Edustaja Leben, edustaja Jaakonsaari haluaisi esittää teille kysymyksen. Olkaa hyvä. 30 sekuntia edustaja le pen on totaalisen väärin ymmärtänyt lähetettyjen työntekijöiden direktiivin. Eh, sen direktiivin idea on maksaa samasta työstä samassa maassa sama palkka. miten te voitte kääntää tuon asian aivan päin madame prenez vous les entreprises françaises Ajatelkaapa ranskalaisia yrityksiä. Aliarvioitteko niitä? Aliarvioitteko ranskalaisia äänestäjiä? He ovat nähneet tämän direktiivin seuraukset. Sama palkka, hyvä niin, mutta lähtömaan sosiaalimaksuja voidaan soveltaa. Ja tämän päätöksen seuraus on 40 000 menetettyä työpaikkaa vaikkapa rakennusalalla. Hyvä rouva, jos teillä on jotain sanottavaa, niin nostakaa tuo sininen kortti, älkääkä huudelko siellä. Eli 40 000 menetettyä tiettyä työpaikkaa rakennusalalla. On selvää, että firmat mielellään palkkaavat ulkomaalaisia työntekijöitä, koska kustannukset ovat alhaisemmat. On helppo mm, palkata työntekijöitä sellaisista maista, joiden sosiaalikustannukset ovat minimaaliset verrattuna esimerkiksi Ranskaan, eh, joka on hyvä esimerkki tästä. Aika loppui, 30 sekuntia oli vain aikaa vastata ja sitten muistuttaisin, että ainoastaan yksi sininen kortti voidaan estää per puheenvuoro. Ja sitten kaksi minuuttia edustaja De Grandes. Puhemies, on ponnisteltu kovasti, jotta voitaisiin saada julkinen talous kestäväksi ja tehty uudistuksia viime vuosina ja näistä on jo hedelmiä näkyvissä, mutta kuitenkin elpyminen on hyvin hidasta ja tässä on paljon eh, haasteita vielä edessä ja huolia. Me haluamme päästä kriisistä, tarvitaan tätä varten eh, valtiontalouden eh, vakauttamista, joka edistää kasvua, tarvitaan uudistuksia, jotka tekevät meistä kilpailukykyisiä niin, että voimme luoda työpaikkoja, on jatkettava integraatiota ja tehtävä uudistuksia, on edistettävä nopeasti pankkiunioita, unioni asiassa ja edistettävä sisämarkkinoiden kehitystä. Ja toisin kuin täällä on sanottu, on tehtävä selväksi, että nämä eh, ennakkosopimukset tuovat paljon toivoa. On ryhtyvä toimiin työllisyyden edistämiseksi, erityisesti nuorten osalta, tarvitaan työllisyys eh, tai rahoja nyt jo, ja PK-yritysten likviditeettiongelmat on ratkaistava. Tästä Euroopan neuvostosta on saatava ratkaisu eh, kriisistä pääsylle pankkiunioni. Nyt on kiire saada aikaiseksi yhteinen pankkin kriisiratkaisumekanismi ja yksi yhteinen eh, taho, joka siitä vastaa, joko komission tai neuvosto. On hyvä, että nyt puhutaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tulevaisuudesta. Meillä ei ole täyttä ulkopolitiikkaa, jos emme saa eh, operatiivisia voimavaroja aikaiseksi. Puolustuksen alalla tarvitaan selkeä johtoasemaa jäsenvaltioiden mm, osalta. Meidän on voitava käyttää voimavaramme yhteisten tavoitteiden edistämiseksi ja pitää välttää päällekkäisyyksiä. On saatava sotilaallisten ja siviilioperaatioiden yhteen sopivuutta paranemaan. Näin niistä tulee näkyvämpiä ja tehokkaampia ja Euroopan unionista tulee uskottava. Se on alueellinen vakauttava voima. Näin Kiitos Luisi. Sitten kaksi minuuttia edustaja Pervans Beres. Kiitos puhemies, arvoisa komissari. Te olette kuulleet, että parlamentti ei halua tätä sopimusta. Tosiasia on se, että tämä sopimus, jonka te haluatte ottaa käyttöön, on tällaista pehmeää troikkaa, jonka avulla halutaan tuputtaa jäsenvaltioille ratkaisuja. Sanotte, että ehkä jonain päivänä äh, saamme myös, saadaan myös äh, kimmokkeita, mutta me emme usko tähän, tai siis insentiivejä, me emme usko tähän. Äh, mitä tulee ECOFIN-neuvostoon? Tämä parlamentti tietää sen, että kun puhutaan rahoitussolidaarisuudesta, niin me puollamme yhteisömetodia. Me emme hyväksy hallitusten välistä metodia. Me emme usko, että se on tie mihinkään. Sillä tavalla emme voi saavuttaa sen enempää pankkiunionia kuin yhtä yhtenäistä valvontaviranomaistakaan. Kuunnelkaa minua. Ymmärtäkää, että kun puhumme sosiaalisesta ulottuvuudesta, kuunteletteko te minua? Do you mind listening to me? Voisitteko ystävällisesti kuunnella minua? Thank you. Kiitos. Kun puhutaan sosiaalisesta ulottuvuudesta, niin eh, siinäkään ei mennä oikeaan suuntaan. Te olette saaneet edelliseltä Euroopan neuvostolta mandaatin, eh, jotta jotta sosiaalista ulottuvuutta käsiteltäisiin jatkossa. Komissio on esittänyt tiedonannon, sellainen on olemassa. Te sanotte, että ensin täytyy saada aikaan indikaattoreita. No, me sanomme, että indikaattoreita ei tarvita. Me te, indikaattorithan, indikaattoriksi riittävät se, mitä Eurostat sanoo. Tällä hetkellä miljoonat, tuhannet ihmiset ovat sosiaalisen syrjäytymisen uhan alla. Nyt on aika toimia. Ja mitä tulee verotukseen, olen samaa mieltä kollegani Klevakkevusin kanssa. Me tarvitsemme tuloksia ja minä toivon, että jatkossa lopultakin voimme puuttua äh, vero, verodirektiivin uudistukseen, koska tällä hetkellä miljoonia euroja katoaa veroparatiiseihin ja sillä voitaisiin tukkia vajetta. Kiitos. Kaksi minuuttia. Edustaja Galpants. Kiitos oikein paljon puhemies. Euroopan unionin talouden osalta on todellakin hyviä merkkejä ja liikkeelle lähtemistä. Tämä ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä, hyvä komission jäsen, että nyt komissio suhtautuu liian luottavasti asioihin. Minä olen vakuuttunut siitä, että tässä vaiheessa meidän todellakin mietittävä eh, tähänastisia saavutuksia, ovatko ne kriisin hoidon hoitotoimienne seurausta vai ehkä jäsenvaltioiden eh, toimet ovat myös tärkeällä sijalla olleet tässä. Näitäkin asioita pitäisi miettiä. Mitä tulee huippukokoukseen, niin tässä on kolme tärkeää asiakokonaisuutta, mutta ennen tätä sanoisin, että voin yhtyä aikaisempiin puhuihin. On tärkeää puhua Ukrainasta ja osoittaa solidaisuutta mielenosoittajien suuntaan, jotka haluavat päästä mukaan EU-hun ja edistää meidän arvojamme. Mitä tulee puolustusasioihin huippukokouksessa meidän toimivaltamme ulottuu niin kauas kuin marraskuussa hyväksytyssä mietinnössämme sanotaan, meidän on päästävä eroon pir, pirstaloituneista markkinoista. Tarvitsemme lisää tehokkuutta. Meillä menee liikaa rahaa tähän kokonais, kokonaisuuteen. Emme voi unohtaa tätä aspektia. Haluaisimme myös neuvoston huomioon kiinnittää siihen, että nyt ei tarvita byrokraattisia liioitteluja ja mitä tulee sitten meidän eh, ohjausjaksomme liittyviin toimiin. Meidän on otettava oppia siitä, mitä tähän asti on tehty. Ja meillä menee 10 prosenttia ponnistuksistamme näihin tavoitteisiin. Me haluaisimme lisätä tässä mielessä kansallisten parlamenttien kanssa tehtyä yhteistyötä. Kiitos ja sitten puolitoista minuuttia edustaja Bulman. Äh, Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, jos me tänä päivänä pohdimme sitä, että mikä on mikä estää eniten talouden elpymisen Euroopassa? No vastaus tähän on neuvosto. Nimittäin neuvosto on se elin, jossa ei pystytä määrittelemään mitään selkeää linjaa, mitään johtopäätöksiä omista virheistä ei tehdä, ei opita menneestä, ei uskalleta tehdä päätöksiä, keksitään vain uusia hienoja käsitteitä, tehdään tällaista pseudopolitiikkaa, mikä ei johda mihinkään, ei ainakaan mihinkään konkreettiseen. Te kyllä <clears throat> rakastatte kaikkia näitä hienoja uusia käsitteitä ja sopimusjuttuja, mutta vastatkaapa yksinkertaiseen kysymykseen. Kuka tekee mitä? Millä rahoilla nämä taloudelliset kannustimet maksetaan? Kuka tekee nämä ohjelmat ja miten parlamentaarista valvontaa harjoitetaan? Se, mitä täällä, <clears throat> täällä tehdään, johtaa siihen, että harjoitetaan tällaista uutta troikkapolitiikkaa, uutta hallitusten välistä politiikkaa ilman, että, että mietitään yhtään, mihin täysin epätasapainoiset markkinaradikaalit, ultraliberaalit, sosiaaliset asiat syrjään jättävät politiikat ovat johtaneet. Tämä, tämän ei saa sallia jatkoa se, että me täällä talossa annamme hyväksynnän Euroopan budjetille, joka, jota käytetään näin, niin tämä ei saa kerta kaikkiaan jatkua. Uudo, edustaja Harms haluaisi esittää sinulle kysymyksen. Sopiiko? No hyvä, Rebecca, voit esittää tämän kysymyksen. 30 sekuntia. Olen kyllä samaa mieltä herra Bulmanin kanssa. Tässä on todella toimittu huonosti. Viime huippukokouksen ilta äh, palalla äh, juuri näitä asioita käsiteltiin. En tiedä, miten Rova Merkel on sosiaalidemokraattien kanssa ylipäätään voinut hallitusneuvotteluja käydä, koska, koska täällä oikeisto harjoittaa juuri sellaista politiikkaa, jota Uudo tuossa kuvaili. No ilolla vastaan kollega Hamsin kysymykseen tai kommenttiin No minä tunnen tämän teeman, Rebekka, juuri sen takia niin hyvin, että että olen ollut tässä hyvin tiiviisti mukana ja juuri sosiaalidemokraattien kanssa Saksassa keskustellut asiasta. Ja me sosiaalidemokraatit aina puolamme demokraattista ja parlamentaarista valvontaa Euroopan unionissa. Se ei ole täysin toteutunut ja komission pitäisi nyt vastata tähän kysymykseen, minkä takia eurooppalainen talouden ohjausjakso ei ole toiminut asianmukaisesti. Me emme voi tässä tilanteessa antaa epädemokraattisen politiikan jatkua ja meidän täytyy saada vastuunalaiset vastuuseen teoistaan. Demokraattista valvontaa täytyy harjoittaa entistä tiiviimmin ja tämä on SD-puolueen yleinen kanta tähän asiaan. Eh, Kiitos Uudo. Ja sitten kaksi minuuttia edustaja Paolo Rangel. Kiitos puhemies. Minä haluaisin nyt kiinnittää kaikkien huomion eräseen seikkaan, joka on tällä hetkellä hyvin tärkeä. Eurooppa tarvitsee yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, joka on tehokasta. Se on olemassa, mutta se ei toimi hyvin. Tämä on nähty Syyrian ja Libyan kriiseissä. Euroopan maat ovat toimineet erikseen ja niillä on erilaiset kannat kansainvälisen yhteisön edessä ja siksi on tärkeää vahvistaa tätä yhtenäistä toimintaa. Olisi tärkeää aloittaa eh, puolustuspolitiikan yhteen toimivuus. Nyt pitää ottaa sille sellaisia asioita, joita ei ole huomioitu erityisemmin tähän asti, jos ajatellaan esimerkiksi siviilitoimia eh, luonnonkatastrofin yhteydessä, jos eh, tulee tulvia tai maanjäristyksiä. Tähän tarvittaisiin sotilasjoukot. Ei voida ymmärtää, että ulkorajoilla ei ole olemassa puolustusvoimia, jotta voitaisiin paremmin puolustautua. Meidän kannattaisi käsitellä näitä asioita. Puolustusneuvostossa on tärkeää toimia yhteistyössä myös pohjoisamerikkalaisten liittolaisten kanssa. Sieltä aina pyydetään, että vastaisimme lisää puolustukseen. Tietysti heillä on erilaisia globaaleja uhkia, mutta meidän pitää käyttää hyväksi nyt tätä tilaisuutta niin, että voidaan luoda todellista eurooppalaista eh, puolustuspolitiikkaa ja meidän pitää käyttää hyväksi myös paremmin olemassa olevia voimavaroja, erityisesti Englannin ja Ranskan voimavaroja, jos ajatellaan esimerkiksi eh, Malin operaatiota tai Keski-Afrikan tilannetta. Meidän pitää osallistua tämän eh, toiminnan rahoittamiseksi, etteivät vain nämä kaksi maata siihen osallistu. Ja tässä mielessä meillä voisi olla todellinen eh, eurooppalainen puolustusyhteisö. Kiitos ja yksi minuutti kollega Wilman. Kiitos puhemies. On erittäin iloinen havaitessa, että talous- ja sosiaalipolitiikka on neuvoston estysistä. Toivon, että kerrankin Euroopan johtajat ovat valmiita istumaan saman pöydän ääreen keskustelemaan niistä toimista, joilla voidaan parantaa ihmisten sosiaalisia ja työoikeuksia. Usein on hukattu mahdollisuuksia näin tehdä esimerkiksi lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin yhteydessä. Kuilu on kasvanut entisestäänkin. Jotkut tuomioistuimen päätökset ovat kaikkea muuta kuin hyödyllisiä. Röyhkeät työnantajat voivat käyttää hyväkseen lähetettyjä työntekijöitä ja samalla jättää normit noudattamatta. Meidän täytyy nyt vakavasti ottavalla tavalla puuttua sosiaaliseen dumppaamiseen ja te- tehdä, samalla meidän täytyy tehdä liikkuvuudesta oikeudenmukaista. Ongelmia ei ole voitu ratkaista artikla 9 ja 12 neuvoston sopimuksessa tuovat vähemmän oikeudesta varmuutta kuin aiemmin, eikä tällä pystytä millään tavalla puuttumaan alihankkia ketjun mukana tuomiin ongelmiin oikeutettu ja suhteellinen ja kohtuullinen ovat termejä, joita sillä käytetään, niin nämä ovat erittäin epämääräisiä. Olemme kyynisiä ja pessimistisiä niiden keskusteluiden osalta, joita tullaan käymään tulevassa huippukokouksessa suunnitelman anteeksi. Kasvu, työllisyys ja verotus toimet, joista puhutaan, saattavat kuulostaa myönteisiltä, mutta neuvoston täytyy toimia erittäin päättäväisesti lähetettyjen työntekijöiden kohdalla, koska teot ovat ne, jotka painavat, eivät sanat. Dos minutos. Kiitos Glenis. Seuraavaksi äh, äh, Marjatta Janaku, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. On tietysti totta, että tämän huippukokouksen esityslista on erityisen kiinnostavaa talous- ja rahaliitto ja sosiaali- ja talouspolitiikkaa ovat kiinnostavia, mutta yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on erityisen kiinnostava aihe. Nyt kymmenen vuoden jälkeen me toteamme, että esityslistalla on vihdoin kysymys, miten todella voimme huolehtia siitä, että yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on menestys. Tähän asti tätä politiikkaa kutsuttiin yhteiseksi turvallisuus- ja puolustuspolitiikaksi ja sitten kysymys kuului, miten, mistä kapasiteetit saava, saadaan ja mitä teollisuus tekee. Onko olemassa tai on olemassa jo äm, Euroopan parlamentin mietintöjä ja korkean edustajan tekstejä ja neuvoston pitäisi kyllä ottaa huomioon nämä parlamentin tekstit, sillä ne antavat suuntaa me olemme nyt talouskriisissä, harjoitamme säästöpolitiikkaa, mutta voimme saada parempia tuloksia aikaiseksi, jos keskitymme olennaiseen. Esimerkiksi nämä taisteluosastot, niiden pitää toimia oikein. Athena-ohjelman pitää toimia oikein. Ja mitä tulee aseteollisuuteen, niin meidän pitää keskittyä eurooppalaisiin yrityksiin, ei pelkästään suuriin yrityksiin, vaan myös pk-yrityksiin, jotka todella voivat auttaa asevarustelussa. Kriisiaikoina pitää miettiä, että mitä työttömyyden kanssa voidaan tehdä, voidaanko puolustuspolitiikkaa käyttää. Vastauksen pitää olla kyllä. Meidän pitää toteuttaa yhteistä puolustuspolitiikkaa. Se on politi- poliittisesti tärkeä kysymys ja taloudellisilla toimilla voimme huolehtia siitä, että nämä haasteet selätetään. Me voimme tarjota kansalaisille turvallisuutta ja olla uskottavampia, uskottavampia sen suhteen, mitä Eurooppa on ja mitä se voi tehdä. Kiitos Rovajanaku. Puolitoista minuuttia. Herra Lopes Aguilar. Puhemies, kiitokset. Neuvoston huippukokous on luonnollisesti aina äärimmäisen tärkeä ja sen vuoksi myöskin siellä käytävä keskustelu on oltava samalla tasolla. Tässä keskitytään erityisesti yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, sen tehokkuuteen ja myöskin eurooppalaiseen puolustusteollisuuteen. On huolestuttavaa, että syyt ovat taloudelliset ja kuitenkin saman aikaan tehdään budjettileikkauksia, jotka vaikuttavat suuresti Euroopan unionin jäsenmaissa. Sinänsä hanke voidaan nähdä hyvänä, mutta toisaalta kun kysymyksessä on myöskin pankkiunioni ja esimerkiksi valvontatoimien tehokkuuden lisääminen ja takujärjestelyt, nämä kaikki ovat kysymyksiä, jotka eivät vielä sinänsä riitä. Ne tarvitsevat Euroopan parlamentin valvontaa ja tukea. Vuonna 2014 siirrytään vaiheeseen, jossa Eurooppa-henkiset ja Euroopan vastaiset tahot joutuvat törmäyskurssille. Tiedätte varsin hyvin, että tulevat euro, eurovaalit ovat valtavan suuri askel äh, ja sillä tulee olemaan suurta merkitystä koko Euroopan unionin tulevaisuuden. Nyt meidän on keskityttävä kasvun lisäämiseen, sosiaalisten kysymysten painottamiseen ja nimenomaan työllisyyskysymyksiin. Kiitos. Täällä halutaan esittää äh, kysymys, ruokalpa. Diono. Sopiiko tämä? Karin, Karin, ole hyvä. Puoli minuuttia. Hyvä kollega Akilar, voisitko kuvitella, että sosiaalisen sijoituspaketin puitteissa komissio, ähm, kun komissio esittelee terveydenhuollon investoinnit, niin niin nämä investoinnit tosiaan todellakin menevät terveydenhoitoon. Entäs sitten asevarustelu ja puolustuspolitiikka? Eikö olisi järkevää, että varusteltaisiin EUn kansalaiset taistoon sairauksia ja bakteereja vastaan? Etkö ole myös sitä mieltä, että nämä investoinnit eurooppalaisten työvoimaan ja terveyteen olisivat sellainen investointi, joka menisi Euroopan talouteen? Liettuan puheenjohtajakausi on oikeastaan sitoutunut toimimaan juuri näin. Reaktionaara la pregunta. Äh, no kun puoli minuuttia aikaa vastata kysymykseen. Si. Kyllä, vastaus on äh, kysymys, mutta se edellyttää kuitenkin sitä, äh, että ei vähemmällä ei voida saada aikaiseksi enempää. Jokainen ymmärtää tämän yhtälön. Eikä se, että jäsenmaita pakotetaan leikkaamaan sosiaalisektorilla tekemään leikkauksia sosiaalisektorilla ei kerta kaikkiaan käy, koska mielestäni laadukas kansanterveyden vaaliminen ja, ja siihen suuntautuvat palvelut ovat äärimmäisen tärkeitä. Tämä on tärkeää, joskin ymmärrän, että myöskin puolustuspolitiikka ja puolustusteollisuuden vahvistaminen on osa yhteistä hanketta. No, Kiitos. Sitten Herra Puhemies, ensinnäkin mitä tulee kasvuun ja työpaikkoihin. Kasvun katsoin, että on tärkeää painottaa sitä tosiasiaa, että ne jäsenmaat, jotka ovat noudattaneet kulutuspolitiikkaa, ovat joutuneet syvemmälle kriisiin. Samalla ne, jotka ovat ryhtyneet uudistuspolitiikkaan, joko ovat päässeet kriisistä tai ovat pääsemässä kriisistä pikkuhiljaa. Tämä on tärkeää myöskin neuvoston puolella muistaa Euroopan neuvoston kokouksessa. Toiseksi, kun me puhumme Euroopan unionin avoimuudesta ja vapaasta liikkuvuudesta ja vapaudesta tehdä työtä missä tahansa, tätä ei pidä nähdä uhkana, vaan tämä on Euroopan unionin vahvuus pikemminkin. Tämä on poliittinen vahvuus, mutta myöskin kyse on meidän perusarvoistamme, joita täytyy puolustaa. Kolmanneksi, kun keskustellaan kaikkein tärkeimmistä arvoista, demokratiasta, vakaudesta, rauhasta Euroopassa. Uskon, että kannattaa painottaa sitä, että juuri nyt tällä hetkellä erässä eurooppalaisessa pääkaupungissa sadat tuhannet ihmiset osoittavat mieltään Euroopan unionin puolesta. Täytyy muistaa tämä asia ja kunnioittaa tätä tekoa, koska he näkevät ne lupaudet, lupaukset liittyvät vapauteen, demokratiaan, avoimeen yhteiskuntaan, joita Eurooppa edustaa. He osoita mieltään tämän puolesta. Nyt on erittäin herkkä ajankohta tässä suhteessa. Mä täytyy reagoida ihmisten mielenilmaisuun. Eivät ei vastusta mitään muuta kuin niitä, jotka pyrkivät pakottamaan salakavalaisesti heidät hyväksymään muunlaiset arvot, jotka tulevat muualta käsin. Ukrainan pitäisi päästä läisempään suhteeseen Euroopan unionin kanssa. Me kaikki tiedämme, että kulisseissa on tehty eri suuntaan vieviä päätöksiä. Meidän täytyy kunnioittaa ihmisten pyrkimystä. Tämä on kaikkein merkittävin tapa, jolla voidaan taata Euroopan rauha ja vakaus. Mikäli emme voi tähän reagoida, meidän täytyy keskustella siitä, miten voitaisiin paremmin edistää näitä kysymyksiä Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitos. Herzog. Minuutti. Euroopan unionin rauhanhanke on kaikkein tärkein avautuminen ulospäin ja, ja ylipäätään rauhanomaisten toimien käyttö Ukrainan yhteydessä on välttämätöntä. Kuitenkin on ilman muuta selvää, että Ukrainassa on vielä paljon tehtävää demokratian saralla – Toisaalta täällä puhutaan taloudellisista kysymyksistä, pankkiunionista ja niin edelleen. Me joudumme löytämään vastaukset kuitenkin miettimällä asiaa tarkkaan. Me haluamme painottaa Eurooppaa, enemmän Eurooppaa. Sitä kautta mahdollisuus löytää ratkaisut myöskin taloudellisiin ongelmiin. Me emme saa sulkeutua ja sulkea sulkeutua ikään kuin itsemme. Avatkaamme ovet, nähkäämme asia laajakantoisemmin. Jos haluamme estää esimerkiksi sosiaaliset ongelmat, ainoastaan tätä kautta ratkaisut ovat löydettävissä. Ja ora... Kiitos Edith. Seuraavaksi kaksi minuuttia, herra Mitchell. Kiitos puhemies. Olen jo ilmaissut ajatukseni toipumisesta ja kasvusta, mutta tänään haluaisin puhua yhteisestä puolustuspolitiikasta ja yhteisestä puolustuksesta. Minähän tulen maasta, joka on sotilaallisesti ö, ähm, puolueeton. On vaikea ö, äh, kyllä tässä kuunnella Sinn Feinin edustajaa, ö, äh, sillä Irlannissahan Sinn Feinin sponsoroimat järjestöt ö, veron, veronmaksajien rahalla veronmaksajien rahalla siinä mielessä, että ne rahat oli ryöstetty, ö, ovat, ovat tehneet kaikenlaista. Ja tässä Irlannin talous on on toipumassa, vaikka Sinn Fein ö, sanoo mitä tahansa. Meidän pitää kunnioittaa Irlannin kansalaisia ja hallitusta näistä ponnistuksista talouden elvyttämisessä. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, siitä voisin sanoa, että säästöpolitiikan aikana parempi koordinointi 28 jäsenvaltion välillä ö, olisi sellaista, että voisimme säästää rahaa ö, ja käyttää sitä kaikista tarvittavimpiin asioihin. Me, te, me tarvitsemme solidaarisuutta ja solidaarisuuden pitää olla kaksisuuntaista, mutta kyllä suvereniteetti on huolenaihe, huolenaiheena. Ne neutraalit puolueettomat maat, jotka haluavat käyttää yhteistä puolustuspolitiikkaa, artiklan 5 käyttö ei olisi automaattista. Se antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden osallistua tai ei. Ja näin voisimme saada yhteisessä puolustuksessa oikea solidaarisuutta aikaiseksi pitää olla selväsanainen. Jotkut puolueettomat jäsenvaltiot eivät ole huonehtineet, huolehtineet omasta puolustuksestaan. Ja puolustuspolitiikan budjettia on leikattu, eli rahoja pitää käyttää tehokkaammin. Meidän pitää suojella kansalaisten intressejä ja tarjota turvallisuutta. Meidän pitää käydä tätä keskustelua ö, sivistyneellä tavalla. Gomes. Kiitos, Roksi Gomes. Minuutti. And look at the spiral. Katsokaa Lampedusa. Katsokaa Libyan yhä pahenevaa tilannetta. EU on syvässä poliittisessa kriisissä. EU ei pysty toimimaan yhtenäisesti. Ja jäsenvaltiot toimivat pikemminkin toisiaan vastaan ja he asettavat Euroopan turvallisuuden vaaralle alttiiksi. Eivätkä he pysty edes pitämään kiinni humanitaarisista sitoumuksistaan, eivätkä pelastaa ihmisiä, jotka ovat merihädässä. Kyberrikollisuus, terrorismi ja muut uhat, niihinkään ei ole riittävästi puuttunut neuvoston puolella huolimatta siitä, että retoriikkaa on esiintynyt siitä huolimatta. Meillä on riittävää teknologiaa pohjaa, jotta voisimme luoda yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa päinvastoin. Katsokaa minun maatani Portugalia. on äh, telakata, äh, energianjakelu ja tuotantosektori ja Troikan aikaansaama yksityistämisohjelma – ja pienen pienen kommunistisen puolueen toimeet ja puolustus ja turvallisuus, kansallinen budjetti, näitä kaikkia leikataan täysin sum, su, sumeilematta. Korruptoituneita hankintasopimuksia tehdään, sotilaallista kapasiteettia tuhotaan, vesitään. Katsotaanko me Melia, katsokaa Malia, katsokaa Keski-Afrikan tasavaltaa. Ranska toimii siellä yksin Haluatteko vielä räikeää näyttöä siitä, että komissio ja neuvosto ovat epäonnistuneet yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa ja Euroopan turvallisuus on nyt vaarassa? Pitääkö sanoa nyt enempää? Gracias, Ada. Tiene... Kiitos. Herra Engel, kaksi minuuttia. Presidente, eh, Gerana... Puhemies, rakas Anna, eh, pelkästään puolustusasiat eivät eh, ole huippukokouksen esityslistalla. Lähdetään nyt liikkeelle ensin pankkiunionista. Kukaan ei kuitenkaan usko tätä. Kukaan ei usko, että pankkiunioni, että sen kautta löydettäisiin ratkaisu siihen tilanteeseen, joka on tyhmän vyönkiristyspolitiikan tulos. Tämä pitäisi nyt lopettaa. Ja lähteä liikkeelle kokonaan uudesta poliittisesta näkemyksestä, joka perustuu solidaarisuuteen puhemies. Huomaan, että neuvoston edustajista osa äh, lähtee harhailemaan aivan muualle. Tämä on järkä, jär, jär, järjetöntä. Se on, <clears throat> siitä on esimerkki esimerkiksi äh, Iso-Britannian äh, puolelta hänen toimintansa ei millään tavoin kestä arvostelua, erityisesti sosiaaliturvakysymysten sektorilla. Kun kuitenkin kyseessä on mahdollisuus, joka tarjotaan eurooppalaisille, mahdollisuus ylittää rajat ja saada työskennellä eri maissa. Kuitenkaan Iso-Britannian ministeri ei ole ainut, joka näkee asian näin. Hän haluaisi muiden muassa rajoittaa vapaata liikkuvuutta Euroopassa. Tämä on todella ikävää. Ja muutoinkin jo tiedetään, että Euroopan unioni millään tavoin ole kaikkein tehokkain toimi elininstanssi, joten ei voida hyväksyä sitä, että populistiset hankkeet nostavat päätään ja tätä kautta koko Euroopan unionin perusta asetetaan vakaloudelle. Kiitos. Sitten herra Kella, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Voi tietenkin sanoa, että seuraava suuri kriisi Euroopassa tulee todennäköisesti olemaan turvallisuus- ja puolustus alan kriisi. Meidän naapurustostamme on tullut epävakaampi ja paljon vähemmän ennalta arvattava. Terroristi, terroristin iskut tulevat lisääntymään ja laajentumaan. Kyberuhka, joskus valtiollinenkin sellainen, on kasvamassa. EU ei ole pystynyt tehokkaasti reagoimaan näihin uhkiin. Puolustusbudjetit ovat olleet ensimmäisiä säästöpolitiikan uhreja. Olen huolestunut siitä, että EU kokonaisuudessaan ei ole voinut reagoida yhtäältä siihen, että uhkakuvat lisääntyvät ja samanaikaisesti kapasiteetti kutistuu. Pooling ja sharing periaate on hyvä, voimien yhdistäminen ja jakaminen, mutta tämä ei vielä riitä. Uskon, että neuvoston ensimmäinen tehtävä olisi nyt lakata olemasta niin lyhytnäköinen ja välinpitämätön. Ensimmäinen tehtävämme on saada suuren yleisön tuki uudelle, uusille puolustusponnisteluille. Kansallisten arvot ja turvallisuus ovat päällimmäisinä. Mutta ei tämä ilmaista ole. Venäjä on melkoinen haaste EUlle. Se jatkuvasti uudistaa uudenaikaista armeijansa ja käyttää yli 4 prosenttia PKTLstä sotilaallisiin tarkoituksiin. Emme voi tehokkaasti keskustella nykyisen Venäjän hallituksen kanssa. Se käy taloudellista ja muunkin tyyppistä sotaa itäisten kumppaneidensa avulla, Georgiassa esimerkiksi. Ja se perustelee myöskin sotilaisia hyökkäyksiä naapureidensa kimppuun eri keinoin. Mikäli EU ei ota nyt vastuuta tilanteesta, Kremlin katsoo, että se voi aivan vapaasti Ukrainassa, Moldovassa, Georgiassa ja Itämeren Baltian maissa toimii niin, niin kuin haluaa. Kiitos Tuune. Ja vielä viimeinen puheenvuoro, herra Karasa. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ensiksi eurooppalaisesta turvallisuusarkkitehtuurista. Vuosi sitten Euroopan unioni sai rauhan Nobelin palkinnon. Tämä teki selväksi, että Eurooppa rauhanprojektina on ollut menestys. Yhteistyö ja toisten huomioon ottaminen, toisten ymmärtäminen on tuottanut hedelmää. Me ratkaisemme ongelmia yhdessä. Me nyt yritämme huolehtia siitä, että voimme yhdistää voimamme turvallisuuspolitiikassa, jotta Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella voimme ratkaista ongelmat yhdessä. Tämä Cost of Non-Europe-tutkimus osoittaa, että jopa 130 miljoonaa, miljardia voitaisiin enintään säästää ja 26 miljardia vähintään voimien yhdistämisellä. Ja tämä, tämä pitäisi kannustaa seuraavan askelen ottamiseen. Tämä liittyy myös talous- ja rahaliittoon, ei kahden välisiä sopimuksia, vaan Euroopan parlamentin valvomia ja, ja legitimoimia sopimuksia me tarvitsemme. Pankkivalvonta, me, valvontaa me tarvitsemme ja meidän pitäisi saada ennen EU-vaaleja pankkiunionista päätös aikaiseksi. Näin me annamme selkeän viestin. Kiitos Otmar, saimme tällä tavoin käydyksi äh, läpi äh, kaikki äh, puheenvuorot. Meillä on kuitenkin vielä muutamia puheenvuoroja ilman puhujalistaa. Minuutti kerrallaan. Annan puheenvuoron Rova Mäkinesille. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Kiitos myöskin komission jäsenelle ja neuvoston edustajat tästä keskustelusta. Voisin kiittää siitä, että te tunnust, annatte tunnustusta Irlannin kansan sinnikkyydelle. Me pääsemme nyt pois pelastusohjelmasta. Viimeiset kolme vuotta ovat olleet erittäin vaikeita, mutta toteaisin, että huolimatta aiemmista kollegoiden esittämistä kommenteista täällä tänään Irlanti on erittäin hieno menestystarina. Voin kertoa jotakin hyviä uutisia. Kasvu on elpynyt, talous on pääsemässä kilpailukykyiseksi, työpaikkoja syntyy, vienti vettää ja luottamus on parantunut. Hallituksen obligaatiot ovat tällä hetkellä korkotasoltaan siirrettäviä. Jotkut hyötyvät poliittisesti taloutemme epäonnistumisesta, ja tämä on kammottava asia sanoa täällä parlamentissa. Nämä, tämä selitti jotkut puheenvuorot täällä. Haluaisin myöskin kiittää EUta sen jatkuvasti antamasta tuesta. Herra Pasko, seuraava puhuja. The long-awaited EU summit on defense Kauan odotettu ähm, puolustusministerineuvosto lähestyy kaksi pääsyytä, joiden takia odotukset ovat korkealla, ovat ne, että vuodesta 2008 lähtien puolustuksessa ei ole puhuttu ja puolustus äh, on kriisissä tärkeä kysymys. Me me, me olemme joutuneet tähän tilanteeseen pelkojen takana, takia. Teollisuus, teollisuus menettää työvoimaa, meidän teknologinen etumatkamme häviää ja Euroopasta tulee maailmassa heikompi voima. Meidän pitää nyt lopettaa puolustusbudjettien leikkaaminen ja antaa hyvä perusta jatkotoimille. Kiitos. Palabra. Kiitos herra Pasku. Ja seuraavaksi herra Krisokerlus. Για αυτά που μιλάμε θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Ε, για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Kiitos Kun puhumme eurooppalaisesta tilanteesta, ei, ei ole syytä suinkaan keskittyä pelkästään taloudellisiin kysymyksiin, vaan myöskin sosiaalisen puolen on kiinnitettävä huomiota. Jokainen tietää, että työttömyys on 29 prosentin luokkaa Kreikassa ja yli 60 prosenttia nuorten parissa, joten makrotaloudelliset keinot eivät riitä edes äh, pienen parannuksen. OECD on todennut, että äh, leikkaukset, joita on tehty, äh, ovat oikeastaan, toden, ovat oikeastaan ainoastaan vähäpätöisiä vaikutuksia saaneet aikaiseksi. George Orwell antoi seuraavan määritelmän vuonna 1948. Jotkut kertovat tahallaan paljon, mutta itse uskovat niihin. Tosiasia, että mikäli eivät mielitä, niin silloin paremmin ei voi millään tavalla kuvata komission näkemystä Iranin menestystarinasta. Katsotaanpa tätä suverenisuuden palautta, mistä esimerkiksi. Ikävä kyllä, Neoliberaalisessa pakkopaidassa on ennenkin samat munallukot, jotka kahlitsevat maata. IMF valvoo edelleenkin ja valvontaa tulee myöskin komission puolelta edelleenkin. Ja ylisuuri alijäämiä koskee menettely ja six packia two packia ja finanssipoliittinen sopimus ja lisää säästöohjelmia. Tämä kaikki luo pysyvän troikan, joka toimii kaikille Euroopassa. James Connolly kirjoitti britti-imperialismista. Hänenkin sanomansa pätee. Mikäli Halutaan vihreä lippu Dublinin linnan katolle. Puhemies keskeyttää. Aika loppui. Herra Sikierski, seuraava puhuja. Hyvä puhemies. Yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka on vaikea tehtävä. Se vaatii meiltä taloudellisten ja poliittisten intressien yhteensovittamista. Taloudelliset intressit ovat tässä tärkeitä ja kaupalliset intressit joskus ohittavat arvomme. Suurin osa puhujista mainitsi Ukrainan, mutta päätöslauselmamme unionista ovat olleet melko heikkoja ja monet jäsenvaltiot ovat olleet hiljaa tästä aiheesta, jotteivät ne vahingoittaisi suhteitaan Venäjään. Yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka perustuu arvoihin, jotka ovat perustavanlaatuisia toiminnallemme. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan unionin merkitys on hyvin tärkeä, kun on kyse uhista ihmiselämälle. Hvala Manfred Werner kako je sigurnost... Kiitos Marshall Turner äh, totesi, että äh, joskus äh, päätöksiä ei tehdä riittävän vakava henkisesti. Euroopan unionin on tuettava demokratiaa ja omissa nimissäni haluan peräänkuuluttaa puolustusteollisuuden vahvistamista. Me emme saa kuitenkaan luonnollisesti osallistua massatuhoaseiden lisäämiseen. Mutta tällä on vaikutuksia esimerkiksi energiakysymysten, ympäristökysymysten ja erityisesti sosiaalisten kysymysten kannalta. Mielestäni meidän kannattaa vahvistaa suhteita myöskin lähinaapureihin. Kroatia osallistuu rauhan ja turvaamishankkeisiin globaalissa kontekstissa. Ja se on hyvä esimerkki siitä, miten puolustusyhteistyö toimii. Tiene, tiene la palabra ahora. Seuraavaksi äh, herra Kelly. I think we're approaching this uh, summit in Kiitoksia. Huippukokous on kenties nyt parhaassa olosuhteessa järjestetty neljän puolen vuoteen. Kun maa on tuomittu tuhoon, professori Norsen on sanonut, että Unioni ei ole romahtanut eikä hajonnut. Euro on turvassa ja kasvu on palamassa. Tämä on erittäin tervetullut uutinen. Oma maani on esimerkki siitä, kuinka tässä suhteessa on onnistuttu sen avun ansiosta, että Euroopan unioni on meille antanut ja muutkin ovat meitä tukeneet. Voisin toita kuitenkin, että mikäli velkaa on 124 prosenttia PKT, tämä on enemmän kuin kaksi kertaa se suositus, mikä oli finanssipoliittisessa sopimuksessa ja taanehtivat toimet, jotka on otettu käyttöön velan osalta, ovat erittäin tärkeitä. Tätä luvattiin jo vuonna 2012 huippukokouksessa. Mikä tämän saamme? Silloin toista pelastuspakettia Irlanti ei enää tarvitse. Irlanti kasvaa jatkossakin ja se tulee olemaan osoitus siitä, kuinka Euroopan tasolla voidaan onnistua. Kiitos. Rova Vlasikova, seuraava puhuja, minuutti. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán... Kiitos puheenvuorosta. Huippukokouksen pääaiheiden joukossa on talouspolitiikka. Pitää syventää talous- ja rahaliittoa, mutta me tarvitsemme myös kasvua ja työpaikkoja ja sosiaalista lähentymystä työllisyys ja sosiaalinen vauraus ovat tärkeitä. Me tarvitsemme rakenteellisia toimia, emme pelkästään lyhytaikaisia toimia. Lyhytaikaiset toimet johtavat vain kielteisiin vaikutuksiin työllisyydessä. Ihmiset ovat kärsineet jo tarpeeksi kriisistä. Meidän pitää vahvistaa sijoittamis, sijoituksia talouteen ja sosiaalisia sijoituksia. Meidän pitää vahvistaa sosiaaliturvaa ja ja ennaltaehkäistä sosiaalisia levottomuuksia. Euroopan kansalaiset... Kiitos Monika, aika loppui. Ja sitten vielä viimeinen puhui herra Puskievi. Grazie, president. E- Kiitos puhemies. Jäsenvaltioiden pitäisi osoittaa solidarisuutta ja etsiä ratkaisuja Välimerellä valitseviin pakolaisiin tilanteisiin, maahanmuuttajavirtoihin. Tämä on erittäin tärkeää ja on tärkeää, että Eurooppa-neuvoston huippukokous pyrkii löytämään sitovan mekanismin, jonka avulla kaikki kantavat osan taakasta. Kaikkien päätösten pitäisi nyt muuttua todellisuudeksi ja niitä täytyy pistää täytäntöön tehokkaasti. Maltalla on aivan liian suuri vastuu kannettavana. Tämä osoittaa, että maahanmuuttajan kohtelua koskeva lainsäädäntö pitäisi muuttaa, ja Tukholman ohjelman tavoitteisiin täytyisi päästä. Dublinin ohjelma ei vielä riitä. Silloinkin on kyse on muista kuin EUn jäsenvaltiosta. Kaikkien näidenkin kanssa pitäisi saada kokonaisvaltainen tapa turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiin. Kiitos. Saimme nyt puhuja, ilman puhujalistaa me käydyt puheenvuorot käydyksi läpi. Ja nyt annan puheenvuoron ensin komission puheenjohtajalle, varapuheenjohtaja Sefkovic. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos tästä keskustelusta. Yritän nyt lyhyesti reagoida näihin pääaiheisiin, jotka ovat tulleet keskusteluissa esiin esimerkiksi sopimus, sopimusmenettelyt ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi. Kiitos ensiksi näistä selkeistä Ne Ukrainan suhteen. On tärkeää näyttää, että me olemme Ukrainan kansan kanssa ja että me ole, no, olemme solidaarisia. Kiitän teitä solidaarisuuden osoituksistanne. Olen samaa mieltä niiden parlamentin jäsenten kanssa, jotka sanoivat, että Kiovan kuvat muistuttavat meitä vapauden ja arvojen tärkeydestä. Olemme tottuneet niihin Euroopan unionissa, joten otamme ne, pidämme niitä itsestäänselvyyksinä. Mutta kuten olette jo nähneet tänä aamuna, on hyvin tärkeää puolustaa näitä arvoja on joskus outoa, että meidän pitää puolustaa niitä arvoja täällä Euroopan parlamentissa, mutta mielestäni tämä on jatkuvaa taistoa niitä vastaan, jotka haluavat rajoittaa liikkumisen ja vapautta ja ö, muita vapauksia. Nämä ovat EUn ydinasioita, sillä ne tekevät EUta EUsta niin hienon ja kansalaiset arvostavat juuri näitä arvoja. Siksi on niin tärkeää tehdä yhteistyötä ja aina taistella vapauden puolesta sekä komissiossa että Euroopan parlamentissa. Puolustuspolitiikasta olen sitä mieltä, että on hyvin tärkeää muistaa se, että yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka luotiin jo Lissabonin sopimuksessa ja on selvää, että tarvitsemme edistystä, jotta voimme käyttää sekä turvallista, siis toteuttaa sekä turvallisuus- että siviilioperaatioita. Meillä on jo valmiuksia, joiden avulla voisimme ottaa globaalin vastuumme vieläkin paremmin kantaaksemme. Me tarvitsemme parempaa koordinointia uusien uhkien torjumiseksi, kuten esimerkiksi kyberuhat ja ihmiskauppa. Meidän pitää käyttää mittakaavaetuja ja välttää päällekkäisyyksiä. Useat puhujat ovat painottaneet, että puolustusteollisuuden taloudellinen merkitys EUn taloudelle on hyvin tärkeä. Ja siksi EUn pitää todellakin ponnistella paremman koordinoinnin ja yhteistyön puolesta tällä alalla. Alkupuheenvuorossani tein selväksi, että EU haluaa tiiviissä yhteistyössä edistyä Naton kanssa ja myös ö, YK kanssa. Mutta jos kaikki on mennyt niin hyvin, niin miksi meillä on vielä esimerkiksi ilma-alusten, alusten, alusten fregattien ja muiden suhteen sellaisia ongelmia? Miksi hankintamenettelyt ovat niin suljettuja? Miksi markkinat ovat niin pirstaloituneet? Meidän pitää puuttua kaikkiin näihin asioihin ja käyttää mittakaavaetua sekä yhdistää resursseja niin, että voimme parantaa tuotteita ja yhdistää nämä resurssit, jotka ovat niukkoja. Toivon, että Euroopan neuvostossa saamme aikaiseksi käsin kosketeltavaa ja paljon toivottua edistystä. Sitten sopimukset. Meidän pitää jatkaa keskustelua tästä asiasta, sillä komission, komission lähestymistapa sopimusjärjestelyihin ei ole ehkä tullut täysin ymmärretyksi ja meidän pitäisi olla yhteydessä parlamenttiin enemmänkin ja selittää tämä tarkemmin. Olen nähnyt, että Euroopan parlamentti on Sixpackin ja Twopackin toimia tukenut hyvin ja samalla meidän pitää vielä parantaa talouden ohjausta. Meid, mitä sitten tulee näihin sopimusjärjestelyihin, niin me haluaisimme tämän motivaation lisätä elementtinä. Joskus nämä toimet ovat kalliita, ovat vaikeita toteuttaa ja tietysti me kunnioitamme täysin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin demokraattisia valvontaoikeuksia, sillä nämä, nämä sopimusjärjestelyt, niiden pitäisi tulla itse jäsenvaltiota, niiden pitäisi ehdottaa toimia, niin pitää sitoutua uudistukseen ja näyttää, miten voimme nämä uudistukset rahoittaa tulevaisuudessa. Tietysti näiden järjestelyiden pitäisi kunnioittaa myös kaikkia emun uusia sosiaalisia ulottuvuuksia ja lähentyminen on yksi päätekijä talouden ohjauksessa ja EUn ohjausjaksossa. Sitten vielä pankkiunioni. Tästä, tässä asiassa olemme tärkeimmässä vaiheessa. Meillä on talletussuojajärjestelmästä tänään, tänään neuvotteluja ja toivottavasti pääsemme eteenpäin, sillä nämä toimet pitää saada valmiiksi ennen parlamentin vaalitaukoa, jotta pankkiunioni saadaan aloitettua. Jotkut teistä viittasivat jo tähän yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin ja sen, siihen, miten vaikeaa se on. Jotkut puhuivat artiklasta 114. Se on oikea oikeusperusta tälle rahastolle, mutta vaikea, vaikeita nämä neuvottelut kyllä ovat ja ECOFIN jatkaa niitä ensi viikolla. Me teemme kovasti töitä lopullisen kompromissin puolesta ja on tärkeää, että parlamentti osallistuu tähän prosessiin, mutta samalla meidän pitää tunnustaa, että tämä prosessi kestää vuosia. Meidän pitää päästä tämän esteen yli. Meidän pitää saada tämä mekanismi pantua alkuun, sillä se olisi tärkeä signaali rahoitusmarkkinoille ja kansalaisille. Viimein me olemme sulkeneet kaikki nämä porsaan reijät ja olemme saaneet pankkijärjestelmän valvonnan alaisuuteen vakaalle alustalle. Näin voimme toivottavasti saada talouden rahoituksen taas käyntiin, sillä sehän on yksi ö, niistä ongelmista, joiden takia talous ei ole vielä edistynyt toivomallamme tavalla. Termina. Kiitos varapuheenjohtaja. Ja nyt vielä äh, loppupuheen äh, vuoro ministeri Leskeviusylle neuvoston äh, nimissä. Puheenjohtajamaan edustaja. Arvoisa ministeri, olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Olen kiitollinen kaikille niille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Olen kuunnellut tarkasti kaikkia huomioita ja tietysti välitän ne edelleen neuvostolle, Eurooppa-neuvostolle ja sen puheenjohtajalle. Monet teistä mainitsivat Ukrainan ja olen hyvin kiitollinen siitä. Ministerinä jo sanoin aamulla, että vi- viime yönä ukrainalaiset ovat taas osoittaneet mieltään. Poliisin toimet osoittavat, että sananvapautta ja kokoontumisvapautta ei ole kunnioitettu. Nämä ovat meidän eurooppalaisten arvojemme ytimessä. Me olemme kiitollisia, korke- kiitollisia korkealle edustajalle siitä, että hän etsii poliittista ratkaisua Kiovassa paikan päällä. Puheenjohtaja Barroso sanoi äskettäin, että näinä vaikeina tunteina emme saa jättää kansaa yksin. Haluaisin kiittää parlamenttia tuesta ja kiittää päätöslauselmasta, josta äänestetään huomenna. Ukrainasta vielä. Kuten sanoin jo eilisessä keskustelussa, on tärkeää vain olla paikalla, osoittaa, että Ukrainan kansalaiset eivät ole yksin tässä tilanteessa. Jotkin, jotkut edustajat, esimerkiksi Rova Beres ja herra Svoboda, viittasivat sosiaaliseen ulottuvuuteen, tietysti on selvä, että kasvu yksinään ei paranna sosiaalista tilannetta EU:ssa, sillä kasvun pitää tuottaa työpaikkoja. Jäsenvaltiot ovat jo tarttuneet kriisin tuottamiin haasteisiin ja yrittäneet saada taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet tasapainoon. Ö, sosiaalista ulottuvuutta emussa pitää vahvistaa, jotta emu toimii, jäsenvaltioiden pitää koordinoida sosiaalista ja työllisyyspolitiikkaa, joilla on rahaliittoon vaikutuksia. Sosiaalinen ulottuvuus takaisi täystyöllisyyden ja sosiaalinen, sosiaalinen ulottuvuus pitäisi siksi ottaa mukaan, jotta nämä koulutuksen, kasvun ja työllisyyden tavoitteet saadaan saavutettua. Useat jäsenvaltiot tukevat sitä, että tämä otetaan mukaan EU-ohjausjaksoon ja pitävät sitä tärkeänä välineenä Näin voitaisiin monenvälisesti myös valvoa työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa. Jäsenvaltiot ovat myös ehdottaneet, että työmarkkinaosapuolet osallistuisivat EU- ja kansallisella tasolla tähän politiikan koordinointiin. Now, uh, Mr. Commission. Komission jäsen mainitsi säästöjä koskevan direktiivin aivan totta että ECOFIN-neuvostossa eilen ei päästy poliittisen sopimuksen vielä. Sen painottaa sitä, että puheenjohtajamaa on tehnyt kaikkensa, kaiken mitä se vain voi tehdä, jotta säästöjä koskeva direktiivi saataisiin hyväksyttyä ennen vuoden loppumista, niin kuin neuvosto toivoi, Euroopan neuvosto toivoi. Marraskuussa ja joulukuussa tänä vuonna tämä asia oli ECOFINin esityslistalla, mutta sopimukseen ei voitu päästä vielä tässä vaiheessa, koska muutama jäsenvaltio oli hyvin varauksellinen asian suhteen. Tämä tullaan toimittamaan kuitenkin Eurooppa-neuvostolle ECOFIN keskusteluiden jälkeen, ja sitten Eurooppa-neuvosto loppujen lopuksi päättää, minkä tyyppisen signaalin se haluaa lähettää seurannan osalta, jota halutaan tämän asian suhteen saada aikaan. Mitä jatkoa tulee? herra van Arden ja Rovaa Van Orden ja Gomez puolestaan esittivät näkemyksiä, joitakin konkreettisia esimerkkejä eurooppalaisesta puolustuksesta. Haluan tähän sanoa seuraavaa. Tällä viikolla Euroopan neuvosto tulee pyrkimään aikaansaamaan konkreettisia tuloksia puolustuspolitiikan puolella. Voin mainita jotakin esimerkkejä. Esimerkiksi kyberpuolustuspolitiikan puitekehykset vuonna 2014 sekä meriturvallisuusstrategia. Nämä tullaan saman, aikaan, saman vuoden aikana. Tämä lisää eurooppalaista toimintavalmiutta. Lisäksi 2020-2025 aikajänteellä tullaan muitakin puolustuspolitiikan liittyviä kapasiteettipuolia kehittämään ilma, tankkaus, satelliitti, viestintä sekä etenemissuunnitelma näiden osalta ja siviili- ja sotilaspuolen kapasiteetin kasvattaminen EUn kyberturvallisuusstrategian puitteissa me kaikki tulevat olemaan toimia, joihin ryhdytään pikapuoliin. Jotkut teidän mainitsemistanne asioista, esimerkiksi EUn ja Naton välin suhde – ovat asioita, joiden osalta haluan painottaa sitä, että NATO on erittäin tärkeä kumppani, erittäin tärkeä järjestö EUn kannalta. Eurooppa-neuvosto tulee tätä painottamaan johtopäätöksissään sinun kun on kyse Ja neuvosto kannustaa edelleenkin käytännön toimenpiteisiin EUn ja Naton yhteistyön parantamiseksi. Kokonaisvaltaisena tavoitteena on kuitenkin luoda todellinen – organisaatioiden välinen suhde mukaan luettuna se, että pyritään välttymään päällekkäisyyksiltä ja pikemminkin pyritään täydentävyyteen. Ensi viikon kokouksessa tullaan kattamaan erityyppisiä asioita, suuri kirjo, ja nämä ovat suoraan asioita, jotka koskevat tavallista kansalaista. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka pyrkii suojelemaan perheitä, koteja ja varmistamaan sen, että meillä on turvallisempi, vakaampi lähiympäristö ja koko maailma. Me pyrimme jatkuvasti parantamaan talous- ja rahaliiton toimivuutta, mutta tätä ei saa tehdä turvallisuuden kustannuksella. Turvallisuuteen liittyvä varmuus, oikeudenmukaisuus, pitkän aikavälin työllisyys ja kasvu ovat pyrkimyksiä. Pankkiunioninkin tehtävänä on suojella meidän talouttamme jälleen kerran uusilta kriiseiltä. Pankkien vakaus on meille tärkeä asia, koska haluamme, että säästämme ovat esimerkiksi turvassa. Ja lopuksi vielä maahanmuutto välimerellä. Ja se, että suojellaan niitä ihmisiä, jotka ovat siellä hengen vaarassa ja pyrkivät, kun he pyrkivät parempaan elämään Euroopassa. Meidän täytyy varmistaa, että lokakuun katastrofi ei enää koskaan toistu. Parlamenttivaalit ovat edessä Euroopassa ensi vuonna ja niitä kohti kun mennään, me voimme ottaa esiin nämä seikat ja monet muut seikat, joissa Eurooppa todellakin saa aikaan muutoksia. Ja loppujen lopuksi kaikki on riippuvaista yhteistyöstä ja solidarisuudesta. Tälle tämä kaikki rakentuu. Kiitos. Kiitokset. Ministeri, olemme vastaanottaneet neljä päätöslauselmaa esitystä. Ja näin keskustelun päätteeksi vielä EPPltä yksi, sosiaalidemokraatilta toinen, liberaalilta ja Googlelta neljäs, vihreältä äh, myöskin